Ja, guten Tag, liebe liebe... Hyvää päivää, hyvät kollegat. Kello on vähän yli neljä. Ehdottaisin, että aloitamme kokouksen. Tänään budjetin valvontavaliokunnan puheenjohtajista on tarkoitus valita uudestaan sääntömääräisesti toteaisin, että työjärjestyksen artikla 204 käsittelee tätä menettelyä. Tämän työjärjestyksen mukaan on myös mahdollista, että aikaisempana puheenjohtajana minä hoidan puheenjohtajan vaalin ja neljän varapuheenjohtajan myös. Haluaisin sanoa kaikkien jäsenten nimet, jotka edustavat täällä muita. Ja pyytäisin, että poliittiset ryhmät kertovat minulle tästä ennen vaaleja. Minulle on kerrottu seuraavaa. Päin heis on Petri Sarvamaan paikalla. Edustaja Suulin on Salafrankan paikalla. Pitera Matusellan paikalla. Onko muita huomioita EPPstä? Ilmeisesti ei. d ryhmästä olen kuullut, että Kaadenbach on, edustaa Gajeria, vaikka Liberatskia. Muita ja SLR Gosetska on Sanetskin paikalla, Sneski Makovei paikalla. Jos ei ole muita kommentteja, niin se on hoidettu näin. Sitten ALDE-ryhmä. Grigole on toinen paikalla – ja Guesta en ole kuullut mitään. De Jong on paikalla näköjään, vihreät paikalla, EFDDstä en näe muuta. Ja NFstä en ketään niin kuin en yleensäkään. Pohdin, miten kauan sosialistikollegoita vielä odotetaan, mutta neljäksihän tämä oli sovittu. Kello on jo kolme minuuttia yli neljä joten valitaan puheenjohtaja. Onko ehdotuksia? Unser Vorschlag für... Meidän ehdotuksemme puheenjohtajan virkaan tässä valiokunnassa on Rouva Gressle. Joten mikäli Rouva Gressle tämä sopii, me ehdottaisimme teitä puheenjohtajan toimeen. Kiitos paljon. Onko muita ehdotuksia? Jos ei halua, ei niin kysyn, halutaanko salaista lippuäänestystä. No sitten suosionosoituksia. Dankeschön. Für den ersten Vize Kiitos. Ensimmäinen varapuheenjohtaja sitten. Onko ehdotuksia? Also, bis jetzt war es Herr Wogen. Und äh, andere Vorschläge liegen mir also... Morgan ja tätäkään ehdotusta minulla ei ole oikeastaan tehty. Voon. Edustaja Voon. Ehkä sosialistiryhmä voisi tehdä ehdotuksen. Uh, Ines äh, nu este aici, așa că îl propun eu din partea socialiștilor și democraților, e, Derek Von. Minä ehdottaisin Derekia jälleen kerran sosialisten demokraattien Also, genau, vorgeschlagen ist Derek Vaughan. Gibt Derek Vonian on ehdotettu, onko muita ehdotuksia? Jos ei, kysyn, halutaanko salaista äänestystä. Ilmeisesti ei, joten voimme valita hänet suosionosoituksen. Ja, und er hat auch paar äh, schriftlich akzeptiert. Hän on kirjallisesti hyväksynyt ehdokkuuden. Sitten toinen varapuheenjohtaja. Ehdotuksen voi tehdä vihreä ryhmä. Kiitos. Erottaisin ryhmällisi Inrek Tarantia tämän vaalikauden loppuajaksi. Eli saman toimimisen oli aiemminkin. Kiitos. Onko muita ehdotuksia? Ei sellaista äänestystä en myöskään esitetä, joten tämäkin kollega valitaan suosin osoituksen kolmas varapuheenjohtaja. Kiitos Alden puolesta. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ehdotamme Martina Dablajovaa. Kuten on tähänkin asti toiminut tässä tehtävässä. Gibt es weitere Vorschläge? Onko muita ehdotuksia? Ei, sellaista äänestystä ei pyydä kukaan, joten suosin osoituksen. Bei der, Kollegin möchte ich mich auch gleich bedanken. Ja kiittäisin kollegaa myös ahkerasta työstä. Ja sitten neljäs varapuheenjohtaja. Onko ehdotuksia? Neljäs varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Euh, niin, puheenjohtaja, ehdotan herra Gaveli Ivania, joka tässä istuu vieressä. Ivan. Herra Ivan. Onko muita ehdotuksia? Ivan Katalenia on ehdotettu. Onko muita ehdotuksia? Ei. Halutaanko salaista äänestystä? Ei. Joten suosion osoituksin voimme valita myös hänet. Kiitos. Kiitos. Mukava, että voimme tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä, läheistä yhteistyötä tarvitsemmekin ja yhtenäisyyttä. Kiitos oikein paljon. Näin saimme tämän esityslistan kohdan käsiteltyä. Jatketaan kohtaan kuusi. Kollega Marias. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin, että järjestäisitte tulkkausta kreikan kielellä sitä ei ole. Jatkaa kyllä englanniksi, mutta ensi kerralla pyydän, jos olisi mahdollista saada tulkausta kreikan kielellä. Kiitos. Ähm, Ilman muuta, hyvä kollega. Olette uusi jäsen täällä. Haluan toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi. Yllätyimme hiukan. Olemme iloisia Kreikan osallistumisesta, kun Kreikka on aiheuttanut erityistä huolta sydämellisesti – tervetuloa. Tulevaisuudessa totta kai huolehdimme siitä, että saamme tänne myös Kreikan tulkkauksen. Kiitos. Sitten haluaisin siirtyä kohtaan seitsemän. Haluaisin sanoa, että uutislehtisestä näette tulkkausjärjestelyt. Tässä on otettu huomioon edelliset jäsenet tietenkin. Kokousta voi seurata netissä. Esityslistan muutoksia ei ole esitetty, joten voimme siirtyä esityslistalla kohtaan kahdeksan. Tämä koskee valtuuskuntamme valiokuntamatkaa Italian viime kesänä. Siellä on varmasti mukavan lämmintä silloin. Esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja ja onnittelut teille ja onnittelut myöskin varapuheenjohtajille. Matka oli erittäin mielenkiintoinen. Uskon, että hyvin paljon täytyy vielä siitä keskustella jatkossakin, koska jotkut muut mietinnöt, jotka liittyvät tähän samaiseen aiheeseen, ovat vielä tuloillaan. Kyse on tärkeistä asioista Euroopan kannalta, kuten esimerkiksi nuorten työllisyydestä. Ehkä nyt odottelen, että kaikki lopettelevat tämän ylimääräisen hälinän täällä salissa. Haluaisin vain sanoa, että Eurostatin mukaan yli 4000 nuorta on Euroopassa työttömänä tällä hetkin hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä nuoret ovat alle 25-vuotiaita työttöminä. Italia valittiin tämän matkan kohteeksi siksi, että Italiassa nuorisotyöttömyys on kaikkein, kaikkein korkeimpia Euroopassa vuoden 2016 tilastojen mukaan. Italiassa työmarkkinoita leimaa se, että nuoret ovat siellä huonosti mukana, heikosti mukana. Nuorilla on erittäin vaikea tilanne, kun he pyrkivät työmarkkinoille kaikkialla Italiassa vieraimme kahdella alueella, joilla on erittäin korkea nuorisotyöttömyysaste, erittäin huolestuttava sellainen. Tarkastelemme kaikkein huonoimpia esimerkkejä, katsomme mikä siellä toimii, mikä ei. Kävimme Kalabriassa ja Sisiliassa. Minun täytyy sanoa, että nuorisotakuuohjelma Italiassa on ensimmäinen ohjelma, joka pyrkii aktiivisesti harjoittamaan työmarkkinapolitiikkaa. Se hyväksyttiin kansallisella tasolla ja hallinto on keskitetty. Siellä otetaan käyttöön kaikilla alueilla täysin identtisiä toimia, standardikustannukset, aloitteiden keskitetty ohjaus, alueellisella ja kansallisella tasolla tätä hankkeita viedään eteenpäin. Voitte hyvinkin kuvitella, miten vaikeaa on eri alueilla pistää täytäntöön erittäin monimutkaisia ohjelmia. Valtuuskuntamatkan yhteydessä heinäkuussa viime vuonna Italiassa oli 1,1 miljoonaa nuorisotakuun piiriin kuuluvaa henkilöä sen jälkeen, kun täytäntöönpano alkoi vuonna 2015. Näin oli kävimme tarkastamassa erilaisia hankkeita, joita rahoitetaan nuorisotakuusta. Kävin monia keskusteluita paikallisviranomaisten ja luuriviranomaisten kanssa Sisiliassa ja Kalabriassa. Tapasimme myös kansallisia, kansallisen työministeriön henkilökuntaa. He vastaavat ohjelman täytäntöpanosta. Löydöksemme merialueelta ovat seuraavat. Ensinnäkin rahoitus on erittäin monimutkaista Sosiaalirahastoa voidaan käyttää myöskin nuorisotyöttömyysaloitetta näiden rahoittamiseen. Toiseksi täytäntöönpanoa hallinnoidaan eri operatiivisten ohjelmien kautta kansallisesti, keskitetysti tai sitten alueellisesti alueellisten viranomaisten kautta. Tämä on erittäin monimutkaista täytäntöönpanoa, kun pistetään täytäntöön. Havaitsimme myöskin, että hallintokapasiteetissa oli puutteita. Kaikki hakemuksia ei saatu käsiteltyä riittävän nopeasti Tämä puolestaan johti siihen, että maksut ja apurahat hyvin myöhäisessä vaiheessa vasta saatiin menemään nuorille perille. Tapasimme jotakin nuoria, jotka eivät ole saaneet ohjelmasta rahaa yli vuoteen. Tämä oli erittäin vaikea tilanne. Havaitsimme, että kummallakin alueella ollaan luomassa tällaista välitason hallintoa ohjelman hallinnointia varten. Tämä on erittäin tervetullutta, koska tällainen välikäsi alueensa tasolla keskitetyn kansallisen viranomaisen lisäksi on tarpeellinen. Katsoimme, että erittäin tärkeää myöskin, että komissio antaa apua ohjelman toteuttamisessa. Haluaisin kiittää komissiota, jonka edustajat ovat tällä paikalla. Komissio on pelkästään auttanut meitä, vaan se on toimittanut myös erittäin hyödyllistä tietoa ja tilastoja avasimme, että komissio on erittäin hyvät yhteydet kumpaankin alueeseen ja siellä pyritään yhteistuumin ratkaisemaan havaitsemiamme ongelmia. Tässä ovat su- tärkeimmät suositukset, jotka mainitsemme tekstissämme. Se löytyy tuolta verkkosivulta. Se on melkoisen pitkä kertomus, mutta se on hyödyksi aina kun työstämme tämän tyyppisiä asioita. Hallintokapasiteettiin täytyy satsata enemmän. Lisäksi pitäisi tietokone tai tietojärjestelmiä paremmin integroida saadaan toimimaan yhteen. Katsomme, että erittäin tärkeää olisi tehokkaasti pistää täytäntöön olemassa olevat varat jäsenvaltioiden tasolla, mutta lisäksi tarvitaan laajaa konkreettista tukea komissiolta. Minä kiinnostankin suuresti, mitä komissiolla on sanottavana, kuinka komissio voisi konkreettisemmin ja paljon suuremmassa määrin auttaa. Komissio huomauttaa, että alue paikallisen Euroopan tason yhteistyö on erittäin tärkeää jotta voidaan palauttaa nuorten luottamus. Olimme suorastaan järkyttyneitä siitä, kuinka nuoret ovat menettäneet uskonsa. Meidän täytyy saada enemmän yhteistyötä ja koordinointia kaikkien tasojen alueellisen, alueellisen, paikallisen ja Euroopan tason välille. Tämä voisi auttaa asiassa viimeisenä, mutta ei vähäisempänä painotamme sitä, että suoritusperotteinen tulos suuntautunut lähestymistapa nuorisotakujärjestelmässä on erittäin tärkeä, kuten tiedätte. Nuorisoaloitteesta ja sosiaalirahastosta näitä toimia rahoitetaan. Meidän pitäisi erittäin huolella pohtia, minkä tyyppisiä hankkeita tulevaisuudessa tulemme suosittelemaan tässä suhteessa ja mitä konkreettisia tuloksia me mielellämme näkisimme jäsenvaltioiden tasolla. Loppujen lopuksi, kuten jo sanoin, haluaisin kiittää vielä komissiota. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita niin ikään, koska uskon, että tutkimusmatka on erittäin hyödyllinen. Saimme hyvin paljon tietoa. Olen varma, että nämä ovat asioita, joiden suhteen meidän täytyy tulevaisuudessakin tehdä vielä työtä. Haluaisin kiittää myöskin sihteeristä Verovicia eh, matkan järjestelystä. Matka oli erittäin hyvin järjestetty. Suuret kiitokset hänelle. Ja viimeiseksi vielä toteaisin, että Meillä oli hieman sisäisiä järjestelyihin liittyviä ongelmia jotenkin meppien kohdalla, koska jotkut paikalliset mepit osallistuivat tai tulivat mukana viime tipassa matkalle. Tulevaisuudessa suosittelisin, että sihteeristö varmistaisi sen, että kaikki tietävät, minkälaisia sääntöjä ja aikatauluja täytyy kunnioittaa. Se onkin kun on kyse muiden valiokuntien kollegoista, koska ei ole niinkään helppoa johtaa kokoukseen, mikäli kollegat putkahtavat paikalle ilman, että he ovat ilmoittautuneet viralliseksi osallistujiksi. Tämä on nyt pieni asia, pikemminkin suositus tulevaisuutta silmällä pitäen. Tässä kaikki omalta osaltani. Uskon, että muutkin kollegat haluat kommentoida vielä kuulisi, mitä komissio sanoo. I would like to thank you. Kiitokset teille puheenjohtamisesta ja kaikesta työstä siellä Tiedän, että valtuuskunta matkan johtaminen teettää paljon työtä. Siellä olemaan tarkkana jatkuvasti. Sydämestä kiitokset pyytäisin kollegoita kommentoimaan, erityisesti niitä, jotka olivat läsnä. Edustaja Valli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minäkin kiittäisin Marttiinaa. Vierailu oli mielenkiintoinen. Sitä paitsi valiokuntahan tätä itse esitti myös. Italiassahan me olemme saaneet paljon rahaa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Ja yhteydessä myös niihin tietoihin, mitä on saatu tilintarkastustuomioimustelta. Meidän täytyy tässä valikunnassa ymmärtää myös, miten on mahdollista, että on ollut puutteita hallinnossa, mutta myös itse ohjelmassa, ettei tuloksia ole saatu. Minä haluaisin ottaa myös esille vähän poliittisemmat näkökohdat menestyksen esteenä. Ensinnäkin hallinnon puolella ei ole ehkä pystytty näin suurta massaa nuoria hoitamaan tässä ohjelmassa. Tavallaan on syntynyt byrokraattisia kapuloita rattaissa maksamisen estämiseksi. Sitten on tullut liian myöhään ehkä, tai vasta sitten, kun vuosi on jo kulunut. Ymmärrän hyvin nuoren turhautumisen, kun saa ehkä kyllä johonkin kuluihin tukea ja sitten vasta vuoden päästä loppujen lopuksi saa rahat. Sitten ei tiedetä kuka hallitsee näitä alueita. Meillä on hyviäkin alueita, mutta sitten on alueita, joissa on valtavasti työttömyyttä. Kalabriassa ja Sisiliassa, missä vierailimme, siellä on satoja tapauksia myöhästyneistä maksuistaan. Nuorisotakuohjelmassa olisi hyvä ymmärtää että miksi se ei ole onnistunut menestymään ja luomaan työpaikkoja. Ehkä se on vähemmän kyse talouspolitiikasta, jos on kysynnässä ongelmia, jos yritykset hyödyntäisivät tätä ohjelmaa, mutta palkkaavat vain lyhyeksi aikaa nuoria ja hyödyntävät sen, mitä nuorisotakuohjelma tarjoaa heille. Kyse on rakenteellisesta ongelmasta. Ja nämä ei oikeastaan kannata Italiassa viedä tätä eteenpäin ja palkata ihmisiä, jotta se olisi toimintakykyinen ja päästäisiin joistakin tautuma-alueista Kreikassa, Espanjassa ja muuallakin. Pitäisi toimia nimenomaan poliittisella ja taloudellisella tasolla keskitetysti. Kyllä, Ehdottomasti minunkin mielestäni on syytä harjoittaa valvontaa siinä, mikä on poliittista toimintaa, varsinkin kun on kyse vähäisistä varoista. Mutta usein voitaisiin päästä liikkeelle investointien pohjalta. Mutta sitten toisella puolella olemme huomanneet myös, että täytyy tietää, mikä on taloudellinen sosiaalinen tilanne, hyvinkin surkea. Ja politiikan myötä pitäisi jo ongelmia ratkaista, ei kuitenkaan yksipuolisesti yksittäisten kantojen pohjalta joissakin valtioissa. Minä olen kyllä kompromissin puolesta tältä pohjalta, varsinkin hallintoon ja talous- ja rahaliittoon liittyvät kysymykset huolestuttavat minuakin. Varmasti moni tätä kompromissia tukea, mutta minä kehottaisin, että mietitte kyllä ratkaisuja myös, jotta olisi mahdollista, että saataisiin palkattua nuoria, koska kyllä kouluttautuvat, mutta sitten menevät niihin maihin, missä on paremmat olosuhteet. Tämä on kuitenkin väline, joka on erittäin tärkeä, että voitaisiin pitää nuoret Italiassa ja ainakin lyhyen aikaa antaisi myös mahdollisuus koulutuksen jälkeen löytää työtä Italiassa. Totta kai pitäisi täytäntöönpana tätä muissakin maissa. Eli rakenteellisia toimia tässä tarvitaan, jotta ei kysyntää voitaisiin vireyttää. Muuten näin kovin hankalana sen, että tämä jotenkin menestyisi ohjelmana. Kuitenkin tässä on luotu tärkeä tietokantajärjestelmä myös, että voitaisiin jäljittää tarkemmin, mikä katastrofinen tilanne on nuorten parissa työllisyydessä. Eli tätä on syytä tukea. Ehkä myös vahvistaa voimavaroin. Miljardi euro on varattu Italiassa tähän, ei välttämättä pysty sitä kysyntää luomaan, jota tarvitaan minun maassani. Kyse on suurista taantuma-alueista, joissa puoletkin nuorista saattaa olla työttömänä. Eli siellä tarvitaan suurempia investointeja. Tässä on tietenkin paljon näitä poliittisia näkökohtia, joita minä haluan tuolla esille. Paitsi tietenkin on hallinnossakin ongelmia, kuten tässä tuli esille myös, mutta ne poliittisten näkökohtien rinnalla. Frau Kollegin Kinitsi, bitte. Kollegin Kinitsi. Sì, grazie. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Olen pahoillani, että tulin myöhässä mutta lipevaliokunnassa on kokous käynnissä samaan aikaan päällekkäin jatkuvasti. Olen pahoillani myöhästymisestä pahoitteluni myös varapuheenjohtaja Labajovalle, etten kuullut vielä alustusta tässä. Kiitos kuitenkin hänelle kovasti siitä, että hän veti tätä valtuuskuntaa Sisiliassa ja Kalabriassa hyvin ammattimaisesti ja nimenomaan hän oli perehtynyt näihin kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän teemaan, josta keskustelemme, eli nuorisotakuohjelmasta. Minä kyllä voisin sanoa, että Etelä-Italiassa yleisemminkin monilla alueilla, jotka kärsivät kriisistä vielä näinä aikoina. Varmasti tämä toimenpide, nuorisotakuohjelma, on ollut myönteinen vaikutukseltaan. Me olemme nähneet sen myös meidän valtuuskunnan matkan aikana. Totta kai on tunnustettava myös, että on ollut puutteita toiminnassa, varsinkin käynnistämisvaiheessa nuorisotakuohjelmassa. Voi olla, tämä on monille yrityksille ja hallinnonaloille aivan uusi väline. Ja siksi yhtäkkiä on tullut valtava virta nuoria, jotka ovat olleet kiinnostuneita. Kunhan näistä alkuvaikeuksista on päästy eroon, toimenpiteet on käynnistetty. Toistan vielä, että tämä liittyy tilanteeseen, Äsken kuultiin myös näistä muista vaikeuksista, mutta minä voisin kyllä sanoa, että kaiken kaikkiaan voidaan pitää tätä toimenpidettä myönteisenä. Esimerkiksi jos ajatellaan nuorten työttömyyttä, niin se on 3 prosenttiyksikköä laskenut. Siis siellä se 59-56 Sisilia kuitenkin on yksi niistä alueista, joissa kaikkein eniten on nuorisotyöttömyyttä. Mutta kuitenkin tässä on myös eniten löytynyt nuori osallistumaan ohjelman siellä. Sehän on merkki totta kai mielenkiinnosta, joka on syntynyt nuorten parissa. Usein nuoret ovat kyllä kouluttautuneet, mutta eivät ole kuitenkin saaneet, saaneet työtä. Sanoisin, että he ovat tähän lannistuneet myös ajatellen heidän omia mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Ehkä kaikki suurimpia ansioita, jotka nuorisotakuohjelmalla on, on se, että voidaan saada nuoret lähemmäksi työmarkkinoita, saada jonkinlaista koulutusta, jonka myötä he pääsisivät työhön kiinni. Tämä näkyy myös siinä, että Sisiliassa suurin osa tästä takuohjelmasta on nimenomaan ollut oppisopimuksessa. Siellä on suuri määrä osallistunut siihen, mutta valitettavasti kaikki eivät ole päässeet tähän mukaan. Mutta meidän täytyy nähdä tämä kokonaistilanteen näkökulmasta, kuten juuri äskenkin kuultiin edellisessä puheenvuorossa valitettavasti. ajatellen itä italian alueita varsinkin, niin se, että siellä on jo vähemmän yrityksiä ylipäätäänkin verrattuna muihin alueihin Italiassa tai muissa maissakaan. Ja nimenomaan näissä yrityksissä valitettavasti on huomattu kuolevuus, joka on korkea näiden yritysten parissa, johtuen tästä yleisestä kriisistä. Totta kai tämäkin valitettavasti vähentää mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Totta kai nuorisotakuuohjelma minun mielestäni voisi keskittyä, ja valtuuskunnan matkana toin esille, myös siihen, että tuettaisiin nuoria pääsemään työmarkkinoille niin, että myös yrittäjyyteen ja itse näisen ammatin harjoittamiseen voitaisiin myös rohkaista. Se on ollut kyllä mukana nytkin, mutta ehkä vähemmässä määrin. Varmasti tätä, ainakin minun mielestäni, voitaisiin tehdä enemmän toimenpiteissä. Luonnollisesti näin voitaisiin myös tehostaa ohjelman käyttöä, mutta se edellyttää muitakin täydentäviä toimenpiteitä, kuten Italian hallitus on toteuttanut tässä viittaan esimerkiksi bonuksiin, joita yritykselle tarjotaan. Minä voisin vielä sen verran sanoa, niin toistan, että alussa oli hankaluuksia viivästyksiä, mutta kaiken kaikkiaan voidaan kyllä pitää tätä ohjelmaa merkittävänä sen myötä on pystytty edistämään nuorten työllistymistä ja, ja saamaan nuoret mukaan koulutuksen kautta työelämään. Toistan kuitenkin, että siinä voitaisiin käyttää myös yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä. Ehkä meidän valtuuskunnan matkamme aikana tuli esillä myös, että on syytä ehkä hyvä saada aika jonkinlaista vuoropuhelua paikallishallinnon kanssa minä olen vakuuttunut siitä, että jos rakentavassa hengessä suhtaudumme tähän yhteistyön hengessä myös yhdessä Euroopan toimielinten kanssa ja paikallisten yhteisöjen kanssa, kun ajatellaan myös meidän valiokuntamme roolia, niin näin voitaisiin edistää tämän toimenpiteen täytäntöön panemista ja sen myötä saada ehkä vielä parempia tuloksia nuorisotakuohjelma kakkosesta kansalliset ja alueelliset tahotkin ovat ehkä nyt saatujen kokemusten perusteella paremmin valmistautuneita kakkosvaiheeseen. Näin ehkä päästään hallinnollisista esteistä eroon, joita oli alkuvaiheessa. Näin ehkä on toivottavissa, että toimenpide tämän myötä pääsee toivotuihin tuloksiin. Vielä kerran kiitoksia kollegoille, jotka olivat mukana. Juvalle ja muillekin, kaikille virkamiehillekin, jotka olivat mukana matkalla, koska meille se olisi hyvin tärkeä tilaisuus tutustua paremmin nuorten työllisyystilanteeseen itsellä Italiassa. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän läsnäolomme siellä ehkä myös antoi uutta pontta täytäntöönpanon vahvistamiseksi toisessa vaiheessa. Kiitos. Ja herzlichen Dank. myös kiitokset. Tärkeää oli, että Martina puhuu itse hyvää Italiaa. Minulla olisi muutama kysymys myös komissiolle, joka vastaa kysymyksimme. Mitä tiedämme nuorisotakuun kestävyydestä? Se olisi ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen kysymykseen. Ehkä Martinakin voi vastata siihen. Eli minkälainen maine tällä nuorisotakuulla on. Viitataanko lähinnä kaikkea siihen, mikä ei toimi? Ja sitten puhumme nuorisotakuusta. Tämähän kuulostaa ehkä vähän juhlavaltakin, kun ajatellaan, mistä on kyse. Kyse on siitä, että melko nopeasti saadaan nuorille työpaikan takuu, mutta siitä ehkä ihan voida puhua Eli vähän varovaisempi lähestymistapa olisi tässä olisi, olisi ollut paikallaan, niin ettei herätetä sellaisia odotuksia, joihin ei koskaan voida vastata. Tilintarkastus tuomioismasta. Entisen kollega Ivalovan kabinetti. Palikon paikalla. Murphy, saatte puheenvuoron heti ja sitten Chanton komissiosta ja Marissio myös. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, honorable members, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että sain tilaisuuden puhua Ravisen Aivan nimissä. Hän vastaa nuorisotyöllisyyttä koskevista erityiskertomuksista. Hän halusi päästä kyllä tänään kokoukseen, mutta valtavasti muita sitoumuksia. Haluaisin kiittää Rova Diabajova erittäin kattavasta ja tyhjentävästä kertomuksesta ja sen esittelystä, kun valtuuskunta vieraili Etelä-Italiassa. Nuorisotyöttömyys oli yksi asia, joka oli matkan tutkimuskohteena. Tämä oli tänne hyödyllistä tietoa myöskin meille paikallistason toiminnasta ja ohjelman toimivuodesta. Vierailu Sisilian ja Kalabrian oli erittäin hyödyllinen, koska siellä katettiin kaksi aluetta, joilla nuorisotyöttömyys on erittäin korkea. Teidän osallistumisenne mahdollisti sen, että saatiin erittäin hyödyllistä sisäperin tietoa eri osapuolelta. Tämä tulee täydennykseen tilintarkastustoimistojen kertomuksen löydöksille. Saimme parempaa tietoa esimerkiksi tasolla toteutusta ja nuorisotakuun toteuttamisesta. Huhtikuun alussa tullaan julkaisemaan kertomuksemme lisät järjestetään korkean tason konferenssi Euroopan parlamentissa tästä samaisesta aiheesta. Koko teidän valiokuntanne on kutsuttu tuohon kokoukseen. Ja, Kiitos. Kollega Chanton. Komission nimissä, olkaa hyvä. Hello, good afternoon to all of you. Um... Hyvää iltapäivää. Kiitos paljon tietenkin esittelijälle ja hänet koko tiimilleen. Me olemme osallistuneet tuohon matkaan myös. Kiittäisimme tästä kutsusta ja siitä, että saimme tämän luonnoksen jo ennen joulua käyttömme. Ihan lyhyesti haluaisin todella vastata kysymyksiinne, puheenjohtaja. Mutta muistuttaisin siitä, mitä tämän matkan jälkeen on Euroopan tasolla tapahtunut, samoin kuin Italiassa. Ja haluaisin myös kommentoida vähän johtopäätöksiä ja suosituksia, jotka ovat sivulla 4 ja 5 tässä kertomuksessa. Italiassa kansallisella tasolla tietenkin tätä työpano on jatkunut. 1,1 miljoonaa rekisteröitynyttä nuorisotakuun järjestelmässä. 800 000 profiilia on tehty nuorista ihmisistä, ottaen huomioon työmarkkinatoimijat ja 400 000 nuorta on saanut tarjouksen aktiivisen työmarkkinapolitiikan puolelta, eli harjoittelupaikka tai työpaikka. Monia menestystarinoita on, mutta samalla myös vielä ongelmia. Mutta ihan suoraan sanottuna, jos verrataan tilanteeseen puoli vuotta tai vuosi sitten, niin sain valtavasti parlamentin kysymyksiä. Ja toisaalta on sanottava, että kielteiset lehtijutut ovat vähenemään päin. Komissio on mielestäni kattavasti esitellyt nuorisopaketin yhteydessä tätä asiaa. En puhu siis liian pitkään, mutta melko hienoja lukuja Euroopan tasolla. 14 miljoonaa nuorta on lähtenyt mukaan näihin hankkeisiin tammikuun 2014 jälkeen. 1,4 miljoonaa vähemmän työtöntä nuorta EU:ssa tällä hetkellä. Myönteinen trendi on näkyvissä myös Italiassa – työttömyysluvut ovat laskeneet vuoden 2015 40-38 ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2016. Totta kai toinenkin seikka, joka on hyvin kiinnostava Italiassa. Se on vaikuttanut aktiivisen työmarkkinapolitiikan rakenteisiin ja luonut tavallaan kilpailua myös yksityisten ja julkisten palveluiden välillä. Kuten sanoin, jos tämä olisi Tämä ei ole tietenkään vielä täydellinen maailma. Kyllä näillä alueilla on vielä paljon työttömyyttä. Nuorisotyöttömyys on edelleen korkealla tasolla ja tarvetta on paljon. Mutta olen nähnyt paljon päättäväisyyttä Rooman tasolla, mutta myös alueilla. Mukaan lukien nämä pari aluetta, joilla kävimme sitten suosituksista ja johtopäätöksistä, jotka ovat sivulla neljä. Ensimmäinen suositus. Olisimme toki samaa mieltä, nuorisotakuu ei kaikkea voi toteuttaa. Tämän asia, joka on otettu jo esiin. Se ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta se on mukana ratkomassa ongelmia. Italian ongelmat liittyvät osittain myös maan rakenteeseen. Alueita on paljon, rakennelma melko monimutkainen, mutta se mitä me olemme nähneet on, että vastuussa olevat kollegat ovat pyrkineet pitämään järjestelmän mahdollisimman yksinkertaisena. Tiedätte, että puhumme nuorisotakuun tulevaisuudesta ja silloin yksi vaihtoehdosta, kun tämä ohjelma oli vain kahden vuoden mittainen. 2014-2015 yksi vaihtoehto oli se, että pyydetään, että alueelliset ohjelmat ottavat tämän kansallisen ohjelman osakseen. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska Italia valitsee teknisestä sopeutuksesta lisävaroja ja mahdollisesti muista budjettikohdista, jotka, jotta voidaan jatkaa tätä ohjelmaa. Olemme nähneet keskusjohtajisesti tehokasta toimintaa, on pyritty antamaan niitä alueita, joilla on hallinnollisen työn kanssa, kapasiteetin kanssa ongelmia. Rooma on auttanut kovasti niitä alueita, jotka ovat jääneet vähän jälkeen. Ja totta kai meidän tukemme myös komission. Romassa on koordinointikomitea asetuksen ulkopuolelta, mutta komissio ei osallistu näihin kokouksiin Rooman ja alueiden välillä, mutta meidät on kuitenkin kutsuttu tarjoamaan paljon tukea. Suositus kolme, maksuviivästykset. Ihan totta. Jotkut alueet tulevat tässä enemmän esiin kuin toiset. Ohjelman täytäntöönpaneminen ei ole tietenkään helppoa. Hallinnollista kapasiteettia ehkä puuttuu, mutta tässäkin nähdään myönteistä trendiä ja nyt on yhä harvemmin otettu tapauksia esiin, joissa on ongelmia. Ja neljäs suositus liittyy komission laajaan tukeen. Totta kai me annamme tätä tukea. Teemme paljon työtä Italian kanssa. Vietämme paljon aikaa niiden ihmisten kanssa, jotka ovat vastuussa. Joka tapauksessa toivon, että he ovat tyytyväisiä, mm, kun olemme paikalla. Mutta tietenkin siinä on tietyt rajatkin, mitä pystymme tekemään. Ja etusti yhdessä hallittujen ohjelmien osalta voimme neuvoa, tukea, mutta lopulta työ jää Italian käsiin. Mutta yhteistyö Roomassa työministeriön kanssa ja alueiden kanssa on syynyt oikein hyvin. Ja sitten viides suositus, varojen ylläpitäminen. Tämä kirjoitettiin viime vuonna tämä kertomus. Sen jälkeen on katsottu näitä teknisiä sopeutuksia. Kyse on varoista, joita Italialle on annettu ja muille maille, jotka kärsivät kriisistä. Kohesiovaroja on sopeutettu ja Italia varaa osan näistä varoista nuorisotakuuohjelman tulevaisuutta varten. Näin on puhuttu Italian osalta. Toinen mahdollinen rahoitustulevaisuus voisi tulla budjetin uudelleen tarkastelusta tämän budjettiviranomaisen käsissä Brysselissä. Mutta hyvät mahdollisuudet on, että ohjelma jatkuu. Yksinkertaisella tapaa annetaan rahaa yhdelle ohjelmalle, nuorisotakuuohjelmalle. Ja sitten tulosperusteinen suunta. Tässä olemme aivan samaa mieltä tämän kertomuksen ja johtopäätösten ja suositusten kanssa. Meillä on suuri tapaaminen tältä pohjalta. Tämä liittyy Euroopan sosiaalirahastoon enemmän, mutta se on tietenkin mukana myös nuoriso- takuutyössä. Teillä on tietyt tavoitteet ja katsotaan, mitä saadaan siihen mennessä aikaiseksi. Mutta kuten tiedätte, me olemme pitäneet osan varoista varalla. Ja kuten tiedätte, me lähdemme valmistelemaan aikaa vuoden 2020 jälkeen. Ilman konkreettisia tuloksia lienee vaikea vakuuttaa parlamentti siitä, että tätä politiikkaa pitäisi jatkaa. Joten meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin osoittaa hyviä käytänteitä ja tuloksia. Ja sitten kaksi kysymystä vielä puheenjohtaja Gressleltä. Ensimmäinen liittyy tämän järjestelmän kestävyyteen. Tavallaan jo vastasinkin tähän kysymykseen. Kyllä, Italian viranomaiset päättäväisesti haluavat jatkaa tätä hanketta, joka on osoittautunut oikein hyödylliseksi. Rahoitus, pieni kysymys, oli esillä, mutta pystyimme vastaamaan on teknisen sopeuttamisen kautta, kuten jo sanoin. Ja toinen kysymys on sitten budjetin uudelleen tarkastelu. Alueiden kanssa tehdään tiukasti työtä, katsotaan miten varat saadaan kerättyä, mutta tämä takaisin nuorisotakuun jatkumisen Italiassa. Ja sitten julkisuuskuva. Kyllä tämä ohjelma on saanut paljon huomiota osakseen viime vuonna ja sitä edeltävänä vuonna myös. Aluksi näimme vähän juttuja, joita lähetettiin meille teidän kautta, ja muita lehtiä myös, mutta nyt näitä lehtijuttuja on vähemmän. Ja vähän teknisesti sanoisin, että se taho, joka on vastuussa takuun täytäntöönpanosta Italiassa, on viestinyt kovasti, kampanjoinut, koska lopulta on kyse siitä, että pitää olla yhteydessä nuoriin, jotka ovat kaukana työmarkkinoilta, pelaavat tietokonepelejä eivätkä lähde välttämättä työn hakuun. Ja nyt on käytetty paljon työtä siihen, että pyritään saamaan yhteys näihin nuoriin, saadaan heidät lähtemään kotoa tietokoneen äärestä, PlayStationin äärestä. Olen nähnyt paljon hyvää viestintämateriaalia. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset vielä esittelijä lopuksi. Joka... Kiitoksia kovasti kaikille. God Ines. Anteeksi, Ines unohtui. Anteeksi, Ines. Todella pahoillani. Si- Sori Miina. En halunnut mitenkään ruveta keskeyttämään tässä ketään, kun niin mielenkiintoista ja myönteistä täällä kuultiin ehkä kuuli väärin, kun, kun Ivanovan kabinetin päällikkö, joka oli myös vierailun aikana mukana, en tiennyt, että tiedentarkastus tuomistuimen jäsenet ovat kabinettipäällikön suulla näkemyksiään esittämässä. En hän vastaa millään tavalla puhuu, mutta Toivottavasti kuulee jotain muutakin. Olisi hyvä kuulla Ivanova, jos ei pääse, niin ei pääse sitten. Vierailu sujuu hyvin hänen kanssaan, esitti kysymyksiä ihan ja riittävästi ja mielestäni tämä nyt ei ole ihan hyvä ennakkotapaus tällaisenaan. Absolut richtig und Aivan totta. Emme olisi sallineetkaan sitä, jos olemme lykänneet jo kahdesti tätä esityslistan kohtaa. Ivanova matkusti paikalle pari kertaa, mutta emme valitettavasti pystyneet hoitamaan tätä. Tämä oli kuitenkin onneksi hänelle tärkeä asia. Ja varmasti todella, voimme todeta, että tilintarkastustuomioistuin tekee tässä yhteydessä tarkkaa työtä ja siksi halusimme sallia tämän ja tavallaan samalla pyytää myös anteeksi sitä, että pari kertaa jo lykkäsimme tätä asian käsittelyä. Martina. Kiitos. No, veitte sanat suustani, Ines. Yhteistyö oli loistavaa ja hyvä, että Rova Ivano oli mukana. Hän todellakin esitti ihan selviä lukuja. Meillä on joukko erityiskertomuksiakin ja niihin palataan tänä vuonna myöhemmin. Varmasti tänä vuonna uhrata paljon aikaa nuorisotyöttömyysasioille meidänkin valiokunnassamme. Eli kyllä tätä käsittelevät, se oli hyödyllistä. Ja tämän oikeastaan halusinkin sanoa, että ihan vain suosittelisin jatkoa varten, että aina ilmoitettaisiin myös tilintarkastustuomioistuimella, kun meillä valtuuskuntamatkoja on. Se voi olla todella hyödyllistä. Se, että hän nyt ei ole läsnä, selvisin tässä jo puheenjohtajan puheenvuorossa hän kävi pari kertaa ja on kamalla hankala järjestää näitä kaikkia yksin. Vielä tähän tiedotteeseen mennäkseen. Ei ole pelkästään yhteistyöstä kyse tuomioistuimen kanssa, vaan myös komission kanssa. Minulle tämä oli ensin kokemus, että oli komissiosta kaksi henkilöä mukana. Ja jos kaikki sujuvat tähän tapaan, niin vastuunvapautus on ihan eri tavalla jatkossa. He olivat aivan huippu perillä asioista ja huippuammattimaisia aina antavat vastauksia. Hyvää yhteistyötä nähtiin myös Italian viranomaisten kanssa. Se nyt kaikki tärkeintä. Suosituksemmehan on, että komissio auttaisi enemmän. Ja huomasin, että siellä oli yhteydenottoja. Arvostan kovasti sitä. Muuten vielä menekseni tähän tiedotteeseen. Puheenjohtaja, te kysyitte myös viestinten mukanaolosta. Euroopan parlamentin toimisto Romasta oli paikalla myös aktiivisesti. Roman toimisto järjesti kaksi lehdistötilaisuutta, ensinnäkin Sisiliassa yksi ja toinen Kalabriassa. Se oli ihan kiva, koska me päätimme, me jäsenet, että minä ainoana italiaksi kertoisin tästä lehtimiehille. Totta kai siellä oli myös henkilöhaastattelija sen perään. Mutta julkisuus oli aika myöteistä parlamenttiin ja valiokuntamme näkökulmasta. Ainakin tällaista valistusta tehtiin valiokunnan työn osalta, mikä tiedon matkan tarkoitus on. Se oli myönteistä. Huomasin myös, että Italian viestimet, vaikka se nyt on ongelmia jollakin alueella – puhuvat myös myönteisistä hyvistä käytänteistä, ettei vain kielteistä, niin kuin yleensä viestimissä on. Tämäkin on myönteistä. Eli summa summarum. Me varmasti tänä vuonna palaamme tähän tavan takaan esityslistalla. Meillä on yksi valiokuntaloitteen mietintö tulossa, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen – Samasta aiheesta on tulossa myös valiokunnasta valiokuntaloitteinen mietintö vähän toisesta näkökulmasta. Sielläkin puhutaan nuorisotakuun taitotapanosta jäsenvaltioissa. Eli me paneudumme tähän hyvin tarkkaan. Joskus vähän vaikea nähdä sitä yhtäältä kon tai toisaalta emp näkökulmasta, mutta molempia tarvitaan. Eli puhetta riittää on hyvä pitää kiinni tästä vahvistaa voimavaroja. Totta kai alue- paikallispiirteet tulevat esille eri haasteissa jäsenvaltioissa joillakin tietyllä alueella. Minä en poliittisesti arvioi samalla tavalla kuin Markko, koska puhutaan työpaikan luomisesta, nuorten motivoinnista. Ja olisin kovasti samaa mieltä teidän kanssanne, että sana takuu vähän huono lupauksena nuorille. Mutta puhutaan täällä sitten poliittisista vaikutuksista. Kun tänne tulin aamulla Brysselin, luin artikkelin nuorten pääasiallisista huolenaiheesta Euroopassa. Ykkösenä on työllisyys. Varmasti tämä aihe pysyy tapetilla jatkossa. Kiitos kaikille kollegoille, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle. Meidän pitäisi myös jatkoa saada kaikille tälle. Eli katsotaan, miten noilla alueilla jatkossa sitten tapahtuu. Ja herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Seuranta on tärkeää, koska muuten tämä asia ei etene. Nyt tämä on aloitus ja taisi olla kaksi erityiskertomusta ja pari on vielä luvassa. Eli siinä mielessä olisi varmasti hyvä, jos erityiskertomukset olisivat aina merkittäviä. Jos niitä on näin monta, pitää voida perustella, miksi niitä on niin monta. Eli on tärkeää, että pääsemme ajamaan näin tätä asiaa eteenpäin. Tietenkin kutsumme aina kirjallisesti ajoissa ennalta tilintarkastustuomioistuimen mukaan matkoille. Kahden edellisen matkan aikana kolmansiin maihin, Jordania, Libanoniin. Gott allein weiß warum, aber natürlich hätten wir uns gefreut. Ukrainaan. Valitettavasti kukaan ei voinut lähteä mukaan. Olisi ollut mukava saada mukaan sieltäkin joku. Olemme aina iloisia jos saamme tilintarkastustuomioistuimesta osallistujia mukaan. Ehkä tämä viesti voidaan sinne välittää. No niin. Tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun. Martina, sydämestä kiitokset vielä nyt. Esityslistan kohta yhdeksän. Kustannukset kustakin eurosta, joka maksetaan unionin talousarviosta unionin politiikkojen täytäntöönpanemiseksi eri jäsenvaltioissa, unionin avustusten täytäntöönpanokustannusten hallitseminen. Tärkeä tutkimus, kun varainhoitoasetuksen uudistustyössä tarvitaan vielä lisätyötä. Minulla on kaikki paitsi nimen. Ehkä voitte itse esitellä itsenne. Pahoittelen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Many thanks for the floor. Uh... Kiitoksia sen puheenvuoron. On Tim de Meijer. Olen tässä asemassa Lloyds Consulting yrityksessä. Kiitoksia siitä, että saimme tilaisuuden tänään esitellä teille tutkimuksemme pääasialliset löydökset, kun on kyse EUn apurahien kustannuksesta – varsinkin kun on kyse täytäntöönpanosta ja tähän liittyvistä kustannuksista. Kuten havaitsette, minun on esitys mukana, niin teillä ei sitä ole, mutta uskoakseni te olette kaikki saaneet tämän tutkimuksen ainut kertaa tärkeimmistä tuloksista seuraavan, seuraavan 10-15 minuutin aikana. Ensinnäkin tutkimuksen tarkoituksena oli auttaa teitä paremmin ymmärtämään, mitä kustannuksia liittyy EUn antamiin tukiin ja lisäksi on joitakin suosituksia siitä, kuinka voidaan vähentää kustannuksia ja tehokkuutta saada aikaan, mikäli tehottomuutta vielä on EUn tuissa. Tätä tarkoitusta varten tarkastamme nykyistä sääntelytaustaa eri tukien hallinnointiprosesseissa ja arvelimme näiden tukien hoidon kustannuksia kolmella tasolla. Ensinnäkin komission tasolla, toiseksi viranomaisten tasolla, kansallisella tai alueellisella tasolla, mikäli on kyse jaotosta hallinnosta, ja kolmanneksi avun saajien tai apua hakevien tasolla. Lisäksi tarkastelemme kustannukseen liittyviä seikkoja, tehokkuuteen vaikuttavia seikkoja, ja pyrimme muotoilemaan suosituksia, jotta tehottomuus ja turhat kustannukset saataisiin karsittua. Kuten havaitsette, tässä alareunassa tarkasteltiin sitä, kuinka tukia, tukikelpoisuutta tarkastellaan. Alueen sosiaalinen kohesio esimerkiksi ja kestävä kasvu olivat tutkimuksen kohteina. Tämä kattaa kaksi kolmasosa kaikista tuista ja varoista, joita vuotuisella tasolla viime vuosina on käytetty unionin kautta. taustaksi. Kuten te tiedätte, yksinkertaistaminen harmaansäänti EU:n lainsäädännössä on aiheuttanut huolta avunsaajien keskuudessa jo vuosikymmeniä. EUn säännökset epäsuorasti aiheuttavat kustannuksia, kun on kyse näiden apurahan hallinnoista. Yleiset säännöt ja ohjelmien erityissäännöt periaatteessa ovat taustalla nostamassa kustannuksia. Tässä vasemmalla näet yhtäältä varantoasetuksen, jossa määritellään ohjenuoratta lisäaloitteeksi, jotka liittyvät tukin hallinnointiin. Tietystikin tässä oikealla puolella sitten nähdään ohjelmiin liittyvät erityissäännökset eri ohjelmissa, jotka omalta osaltaan ovat viimeiset hankkeet eteenpäin. Säännöissä otetaan huomioon ohjelmien takka hankkeiden erityispiirre ja hallinnon taakka. Ruohontasolla esimerkiksi, kun on kyse raportointivelvollisuudesta, tilintarkastuksesta, valvonnasta, tarkastuksista, kustannusten korvaamisesta ja niin poispäin. On tietysti hyvinkin ymmärrettävää, että säännöt käytetään hallinnointiin – esimerkiksi kun on kyse opiskelijavaihdosta, se on eri tasoista kuin silloin, kun on kyse ylikansallisista tutkimushankkeista, kustannukset eri tasoa. Tämän ei pitäisi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että komission tarkoituksena tai kunnan tarkoituksena olisi harmonisoida eri rahoitusjärjestelmiä e- ja järjestelyitä eri tukiohjelmissa. Tässä puolestaan havaitsette, että apurahien hallinnointi on melkoisen samankaltaista eri ohjelmissa, vaikkakin täytäntöönpano eri ohjelmien kohdalla saattaa ollakin erilaista ohjelmakohtaisesti. Tässä on mallinnettu tilannetta. Tässä on kolme tärkeintä osaa. Ensinnäkin tämä hakuvaihe ja hakuin Äh, avun myöntämis ja toiseksi avun saanti ja kolmanne, toiseksi avun saantivaihe, avun käyttövaihe ja kolmanneksi loppuvaihe. Tässä on tarkasteltu eri toimijoiden roolia tässä prosessissa. saattaa tehdä erilaisia eri, eri komission pääosastot tai virastot, jäsenvaltiot ja eri alueet saattavat olla mukana myöskin kansalliset toimijat ovat joskus kuvassa mukana prosessin kolmessa eri vaiheessa, esimerkiksi hakemusvaiheessa ja sitten avunsaaja. Avunsaajahan on hyvin pitkälti tässä kaikessa mukana. Merkitsen seuraavassa ensimmäisessä vaiheessa, kun on kyse hakumenettelyistä ja tuen myöntämisestä, tietystikin pitäisi sen hakea apurahaa tai tukea, etsiä, mistä sitä saa, sitten rekisteröityä ja sitten laatii tämän hakemus ja niin poispäin. Tämän jälkeen sitten neuvotellaan sopimuksista usein ja sitten täytäntöönpanon vaihe. Siinä on paljon raportointivelvollisuuksia. Avunsaajan täytyy hyvin paljon raportoida asioista. Ja sitten kun on loppuvaiheesta moni, monia tarkastuksia ja tarkastuksia tehdään avunsaajien tasolla ja eri hallinnon tasoilla täytyy noudattaa eri velvollisuuksia. Ja kun tätä tarkastellaan, on täysin päivän selvää, että voidaan sanoa, että tämä prosessin hallinnointi edellyttää merkittävän paljon resursseja kaikilta osapuolilta, jotka ovat mukana sekä hallituksen tasolla, mutta myöskin yksittäisen avunsaajan tasolla. Ja kun tarkastellaan tämän kaiken kustannuksia, ensinnäkin täytyy pistää merkille, että rahoitusjärjestelmät komissiossa silloin kun tehtiin, eivät pystyneet antamaan riittävän paljon selkeyttä, eikä, e, eikä riittävän selkeitä tietoja siihen kotoutumisesta tehtiin. Siksi olemme tehneet tapaustutkimuksia. Tiedot on kerätty, pitäisi nähdä tässä valossa. Joten pienellä varauksella täytyy suhtautua tietoihin, kun laskeskellaan näitä kustannuksia eri rahoitusohjelmien tai apuohjelmien yhteydessä. Tutkimuksen yhteydessä ei nähty Erasmus Plus-tietoja, esimerkiksi niitä ei saatu käyttöön. Tässä nähdään kolme osa-aluetta, jotka liittyvät kustannuksiin ensinnäkin ja tärkeimpänä EU-tason kustannukset. Tästä on Erasmus Plus kustannukset otettu pois. Kuten voidaan havaita, komissio käyttää vuosittain noin 300 miljoonaa pistäkseen täytäntöön näitä apurajaohjelmia ja valvoakseen hallintoviranomaisia, jotka ovat mukana jaetussa hallinnossa. Suoranhallinnalaiset ohjelmat maksavat suurin piirtein noin yhden prosentin näiden sopimusten kokonaisarvosta ja kunnan jaetustahdosta kustannukset on 0,01 prosenttia kokonaissummasta. Tietysti nämä prosenttiluut on pieni, mutta täytyy tietysti ottaa huomioon, miten valtavan suurista rahasummista on kyse. Täytyy pistää myöskin merkille, että tila on monen kirjava, kun tarkastelen eri ohjelmia suoran hallinnolliset ohjelmat, siinä kustannukset ovat 0,05 prosentin ja miltei 10 prosentin välillä riippuen siitä, minkälainen tapaustutkimus oli kyseessä, mistä ohjelmasta oli kyse, ja 0,0,7 prosenttia viiva 0,15 prosenttia, mikä on kyse jaetun hallinnollisista ohjelmista. Mitkä ovat sitten kustannuksia? Ennen muuta yksittäisen apurahan koko vaikuttaa Toiseksi kyseessä oleva lainsäädäntö ja raportointivelvollisuudet, valvonta ja tarkastukset prosessin yhteydessä, mutta myöskin kuinka pitkälti kaikki on automatisoitu. Ja kansallisella paikallisella, tasolla saatiin myöskin kustannuksiin liittyvää tietoa. Siihen kohtaa täytyy pistää merkille, että siellä kustannustilanne on suurin piirtein samantapainen kuin EUn tasolla keskiarvokustannukset. Tässä tällä tasolla, kun tarkastellaan lisäarvoa, olivat noin 5 prosentin luokkaa. Kustannukset on 30 prosenttia riippuen siitä, mikä tapaustutkimus oli kyseessä. Joten jälleen kerran tämä prosentti haitari melkoisen suuri. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kun tarkastellaan mun saajia, toin saajia, heille tulee kustannuksia keskimäärin 1 prosentista 19 prosenttia saadusta tuesta kustannuksia Kustannukset on tarkasteltu tar- jälleen kerran suhteessa saatuun tukeen ja mitä tulee hallintoon ja hakumenettelyihin ja lainsäädännön ja hallinnon tason kustannuksiin ja tarkastuksiin ja kaikki riippuu myöskin osittain siitä, kuinka pitkälti kaikki on automatisoitu. Tärkeä elementti tässä yhteydessä on se, että lukuisat tapaustutkimukset osoittivat, että hakumenettely tuo 23 prosenttia 20-30 prosenttia kustannuksista. Mikäli haku epäonnistuu, kustannukset ovat melkoiset, mikäli apu ei sitten saakkaan. Tietystikin on tärkeää huomauttaa, että komissio on jo ryhtynyt merkittävän yksinkertaistustoimenpiteisiin siitä huolimatta. Omassa verkkokyselyssämme, jonka viranomaiset tekivät, havaitsemme, että tuen saajat totesivat myöskin kokouksissa komission ja viraston kanssa tuli selväksi, että hallinnollinen taakka katsottiin sekä EU-tasolla että kansallisella paikallisella tasolla huomattavaksi avunsaajan tasolla. Kun tarkastellaan tätä kaaviota, en puhu sitä tarkemmin, niin siitä havaitaan, että EU-tasolla yksi tärkeimpiä elementtejä – josta huomatettiin, oli se, että harmonisointia puuttui eri ohjelmien kohdalla. Lisäksi automatisointi ja digitalisointi oli eri tasoista eri ohjelmissa. Lisäksi valvonnan ja tarkastusten määrä vaihteli suuresti riippuen siitä, minkälaisesta tukijärjestelmästä oli kyse. Kansallisella ja alueellisella tasolla yksi tärkeimpiä havaintoja oli se, että raportointivelvollisuudet suhteessa komissioon – olivat sellaisia, että lainsäädäntö oli epäselvää ja muutoksia tehtiin, lakia muutettiin, säännöksiä muutettiin ja tämä aiheutti taakkaa tuoretasolle. Lisäksi monimutkaiset ja hankalat tarkastukset, joita tehtiin, olivat melkoisen raskas taakka niin ikään. viimeisen, mutta ei vähäisimpänä, kun tarkastellaan tuen saajan tasoa. Yleisesti ottaen koko prosessia pidetään monimutkaisena varsinkin kun on kyse pienemmistä järjestöistä, jotka hakevat tukea, tai kun on kyse uusista avunhakijoista, koska heillä ei ole kokemusta tällaisten tukien hakemisesta aiemmalta ajalta. Tässä jälleen kerran kaikkein hankalimpia elementtejä. Kaikki nämä asiakirjat, jotka täytyy toimittaa hakemuksen tueksi, tarkastukset, tilintarkastukset, jotka mainittiin lukuisia kertoja. Lisäksi jäsenvaltiot asettavat lisää vaatimuksia tai hallinnosta taakkaa tuensaajille sen lisäksi, mitä EU jo vaatii. Tämä liikasääntely, gold plating, millä mielestä kutsutaan, tämäkin on hankala asia tuensaajan kannalta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pienemmät järjestöt ja uudet hakijat saattavat olla jossakin vaiheessa lamaantuneita, eivätkä halua hakea tukia, kun otetaan huomioon, mitä paljon tästä tulee hallista taakkaa, mikäli tuen hakemiseen ryhtyy. Following reflections within the commission. Ja kun tarkastellaan pohdintoja komission kanssa 2007-2013 ohjelman kaudelta, tämän jälkeen yksinkertaistamista on toteutettu ohjelmassa kaudella 2014-2020 komission puolella ja lisäyksinkertaistusta on suunnitteilla takatulossa. Vasemmalla tässä nähdään jotakin esimerkkiä yksinkertaistamisen toteuttamisesta. Yksinkertaistaminen lähinnä on liittynyt kustannusten maksuun ja digitalisointiin. En nyt käy kaikki esimerkkejä lävitse, mutta esimerkkejä löytyy kyllä yllin kyllin suoraan sanottuna. Toisaalta on se koko joukko asioita, joita suunnitellaan tai aiotaan pistää täytäntöön. Muutama esimerkki yksinkertaistetut kaavakkeet ja hakumenettelyt pk-yrityksille, hallintoprosessin digitalisointi, hakuprosessin digitalisointi sekä valvontaviranomaisten tai hallintoviranomaisten toimien yksinkertaistaminen ja sähköistäminen. Sen lisäksi, mitä tällä hetkellä suunnitellaan ja mitä on meneillään tai mitä on pistetty täytäntöön toistaiseksi, olemme saaneet palautetta edellyttää jäsenvaltiolta, jäsenvaltioviranomaisilta, komissiolta ja myöskin avun saajilta. Tämä kaikki antaa viitteitä siitä, että lisää yksinkertaistamista tarvittaisiin ja parhaita käytänteitä pitäisi vaihtaa viidellä tärkeimmällä osalla, jotka on tässä luetteloitu tähän kaavioon. Ensinnäkin ja päällimmäisenä, mitä tuli sääntelykehykseen ja säännöksiin, jotka liittyvät tukien hallinnointiin – Ensinnäkin lisäharmonisointia tarvittaisiin sääntöihin, kun on kyse eri rahoitusohjelmista. Tämä on erittäin tärkeä elementti, jota voitaisiin tulevaisuudessa pohtia. Toiseksi pitäisi varmentaa sääntelyn vakaus, kun on kyse monista rahoituskehyksistä. Esimerkiksi hyvä tiedottaminen on tarpeellista ja täytyy välttyä kansallisesta liikasääntelyltä. Tämä on myöskin tärkeä elementti. Ja huomioon tässä vaiheessa toinen tärkeä elementti on digitalisointi, automatisointi, kun on kyse toimista tukien hallinnoinnissa tai myöntämisessä. Ja digitalisoinnin lisäksi tarvittaisiin riittävät ohjelmisto, IT-välineet ja sähköiset palvelut Nämä ovat erittäin tärkeitä, kun hallinnoista lähestymistapaa muutetaan ja tiedotus täytyy myöskin ottaa selkeästi ja uudet IT-välineet täytyy ottaa käyttöön ja niistä täytyy tiedottaa niin, että mahdollisimman hyvin voidaan niitä käyttää hyväksi. Kolmas pilari, jota voi pitää suosituksena yksinkertaistamisen suhteen on, että edistettäisiin business liikelemään prosessia ja optimoitaisiin toimet. Ja olemme havainneet, että, että tiettyjä prosesseja on kyllä digitalisoitu, mutta aina ei ole samanaikaisesti pyritty yksinkertaistamaan itse prosesseja. Usein pelkästään Pistän sama asia, mutta eri pakettiin digitalisoimalla. Tässä selkeästi peräänkuulutetaan sitä, että digitalisoinnin lisäksi tarkasteltaisiin myöskin siitä, miten prosessia muuten voitaisiin parantaa yksinkertaista. Tässä on esimerkkejä. Liika raportointivelvollisuus voitaisiin vähentää, sitä voisin poistaa kaksinkertaiset tarkastukset ja paperisten asiakirjojen lähettäminen ja paperi, asiakirjan virta. Näitä voitaisiin tulevaisuudessa vielä pohtia saatavaksi uuteen uskoon. Neljänneksi voitaisiin tarkastaa sitä, kuinka voidaan raportointivelvollisuuksia rationalisoida järkiperäistä. Tämä on tärkeä elementti. Ja viimeisenä on se, että lisättäisiin harmonisointia niin, että ohjelmien hallinnointi olisi samankaltaisempaa eri osa-alueilla ja tarkasteltaisiin kustannushyötysuhteen parantamisesta parantamista ja tehokkuuden parantamista. Tämä olisi tarpeellista ja mielenkiintoista myöskin komission puolella paneutua tähän. Toimintaperusteinen hallinnointi ja hallinto, toimintaperusteinen kustannuslaskenta, nämä myöskin helpottaisivat asioita. Ja to conclude, um... Lopuksi Lähinnä voidaan todeta, että avustusprosessia voidaan edelleen yksinkertaistaa, kuten varmasti tiedättekin, niin että saadaan kustannustehokkuutta komission puolella, mutta myös hallintoviranomaisten puolella jäsenvaltioissa ja alueilla Euroopassa. Ja mikä tärkeämpää voitaisiin sanoa, että on erittäin tärkeää EU-tasolla, mutta myös jäsenvaltioissakin, alueillakin, helpottaa prosessia edunsaajien ja hakijoiden näkökulmasta niin, että, että hallintorasit olisi kepeämpi ja myös ajatellen, mitä vaikeuksia tulee, kun lähtee hakemaan avustuksia. Eli ne ovat varmasti tärkeimmät johtopäätöksemme tästä selvityksestä. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Voi vastata mahdollisiin kysymyksiinkin. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitos oikein paljon. Tämä on budjettivaliokunnan tutkimus. Olin siellä kuuntelemassa esittelyä ja totesin, että tämä on asia, johon meidänkin pitäisi kiinnittää huomiota. Kiitos oikein paljon, tämä oli kiinnostavaa. Me oikeastaan arvelimmekin jotain tällaista. En haluaisi sanoa, että tiesimme, mutta minulla oli se pari kysymystä näistä tutkimuksista, muutamista tapauksista, joita tutkitte, mm, ohjelmat, joita tutkitte. Minua kiinnostaa tuo 19 prosenttia tuen saajien osalta. Pyytäisin sanomaan tästä luvusta jotain. Itse pyrin selvittämään, mitä kustannuksia omalla alueellani syntyy. Pääsin paljon korkeampiin ESFn osalta 40 prosenttia, jopa aina riippuu tietenkin siitä, miten paljon varoja sieltä on luvassa. Eli voisitteko sanoa jotain näistä prosenttiosuuksista EUn tasolla, vastaanottajan, edunsaajan tasolla? Se olisi meille tärkeää tietoa. Ja kysyisin vielä, onko teillä suosituksia siitä, miten pitäisi nyt toimia tietenkin – kaikki oli liian monimutkaista. Huolestuneena totesin, että komissio on esittänyt varanhoitoasetuksen uudistusta, joka oikeastaan kirjoittaisi koko asetuksen uudestaan. Se aiheuttaisi vielä enemmän huolta, koska pitäisi lähteä puuttumaan tähän, vaikka kyse on ohjelmista, jotka ovat nyt jo käytössä. En oikein ymmärrä tätä kaikkea vielä, mutta nyt olisi kai se vaihe, jolloin vielä pystymme vaikuttamaan, saada muutoksia aikaiseksi. Eli voisinko pyytää teiltä vähän yksityiskohtaisempaa tietoa? Vielä onko muilla kollegoilla kysymyksiä? Jos ei, niin saatte heti puheenvuoron uudestaan. Olkaa hyvä. Kollega Brian Hayes, Peterson. Kollega Brian Hayes, anteeksi. Just very, very, very briefly. Ihan lyhyesti. Puheenjohtaja jatkakseni pari kysymystä kun et, te peräkulutte tietoa, mutta ette saaneet kansallisilta viranomaisilta tai komissioiltakaan, onko nämä tiedot yksilöity, vaikuttaa siltä, että tietoa on, mutta en tiedä kuinka kattavaa tai johdonmukaista se on. Annettiinko tietoa ajallaan, kun huomiota teette? Toinen kysymykseni on seuraava. Moni puhuu minulle siitä usein, en tiedä jäsenistä. Mutta kolmansen osapuolten kustannukset, kun pk-yrityksiä neuvovat esimerkiksi hakemuksia tehtäessä eri momenteilta. Tämä määrä on kasvamaan päin. Te totesitte, että siihen menee paljon rahaa. Mutta voidaanko sanoa, että pienten yritysten kohdalla – jos halutaan hyödyntää näitä varoja, niin miten realistista se nyt ylipäätään on tämmöisen pienen yrityksen kohdalla, että pitäisi kantaa myös rahoitusvastuu tästä, kun vastassa on muita yrityksiä, jotka voivat käyttää kustannuksia osana hakemusta. Eikö pitäisi jotenkin tehdä selväksi se, että jotka käyttävät omia voimavaroja näissä omina hakemusten täyttämiseen, sen sijaan, että se annettaisiin kolmansille osapuolille hallinnollisessa mielessä. Miten tämä sitten huomioiden, kun on iso kirjo varoja tarjolla? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Flanagan. Kiitos oikein paljon. Tämä oli kovin kiinnostavaa. Järkyttävääkin tavallaan kuulla, että jopa 19 prosenttia voisi olla kyseessä, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, me epäilimme, mutta me tienneet, taisi puheenjohtaja sanoa. Tämä on nyt vähän konkreettisempaa kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan maatalouden alaa, näin yhä useammin sellaisen tilanteen, että avustukset, ne rahat, jotka on tarkoitettu maatalouteen, menevätkin eri kehitysvirastoille, eikä ikinä mene ihan sinne viljelijälle asti. Eli oletteko pohtineet sitä, jos ajatellaan, miten avustuksia oli aikaisemmin maksettu varainsiirron kautta, mutta virtuaali valuutasta, jos puhuttaisiin tulevaisuudessa. Ajattelette ehkä, että virtuaalivaluuttaa ei voida seurata niin tarkkaan, mutta jos haluaisitte käyttää tällaista valuuttaa, niin olisi hyvä tietää, että se on helpommin seurattavissa – kuin se, missä käteinen kulkee. Eli kun avustus annetaan, voitaisiin selvittää, että se ei mene mihinkään muualle kuin juuri sinne, mihin se kuuluu, ja sitä ei kellekään muulle makseta. Ja voitaisiin luoda sellaisia tilanteita, että luotaisiin tietty malli siitä, kuinka paljon hallintoon voidaan käyttää, ja sen yli ei voida mennä, eli summa X menisi suoraan sinne avun saajalle. Olen lukenut tätä tutkinut tätä asiaa paljon. Tässä voisi olla tulevaisuudessa potentiaali. Onko virtuaalivaluutta teille yksi ratkaisumalli? Kollega Ajala. Sí, gracias por... Kiitos tiedoista. Vähän aion tarttua niihin johtopäätöksiin, ainakin viiteen tärkeimpään, jotka ovat jo tavallaan meidän reviiriämme valiokunnassa yhdessä komission ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa pitää paikkaansa, että lainsäädäntö, sääntely aiheuttavat enemmän ongelmia kuin ratkaisemme. simplificar. Ainakin ehkä olisi vähän syytä yksinkertaistaa tätä, mutta tässä on totta kai jäsenvaltioiden muiden taholla vastahakoisuutta vähentää tätä hallinnon puolella. Eli tämä jaettu hallinto toteutuu hyvin kirjavasti, kun on yhteisrahoitustakin. Eli periaatteessa johtopäätösten kohdalla ei paljon yllätyksiä ole. Minua huoluttavat nämä kaksi viimeisintä, eli avustusten koko ja avustuksen saajan luonne. Mitä tästä nyt johtopäätöksistä luen, niin on ainakin osiltaan niin, että te redusoitte tämän tavallaan rahallisen arvoon. Eli kuinka paljon annetaan ja mitä se sitten maksaa ajassa ja kuluissa hallinnonkin puolella. Ja sitten symbolisempi puoli tavalla lähtee arvo, lisäarvo eri järjestöissä ja yhdistyksissä, julkisessa hallinnossakin kuitenkin ponnistellaan kovasti, että voidaan tehdä paitsi mitä on materiaalisia kustannuksia, vaikka sitä keskustella, mutta sitten siellä on kuitenkin eurooppalainen lisäarvokin olemassa siitä, että voi osallistua ylipäätään ohjelmaan. Erasmus on ihan samaa. Totta kai se maksaa, jos annetaan parisataa jollekin, niin pääsee ohjelmaan, mutta muuten jää kotiin. Eli tässä on tavallaan eurooppalainen arvo, jota ette ole arvioineet mielestäni missään. Sitten vielä yksi teema, joka huolestuttaa, minkä tyyppisiä avustuksen saajia on. Te toteatte, että suuret yritykset, yliopistot, hallinnonalat ovat sellaisia, joissa se maksaa tavallaan vähemmän – hallinnoida ja hoitaa avustuksia kuin niiden parissa, jotka ovat pienempiä, pk-yritykset, startup-yritykset, sen sellaiset. Tämä huolestuttaa minua, että tässäkin ei, ei ole sanottu sen tarkemmin, mikä on tämä johtopäätöksen näiltä osin. Me haluamme toisen suuntaan tavallaan, että avustukset päätyisivät nimenomaan nuorille, kun on kyse nuorisotakuusta, maanviljelijöistä, kun on, maanviljelijöistä, kun on kyse heistä, tai sitten kun on startup-yrityksistä kyse, niin sitten näille yrittäjille, loppukäyttäjille siis, ettei ne mene muiden taskuun. Haluaisin tästä kuulla näkemyksenne. Sitten huomaan, Horisontti 20-20 otat esille sen, että teistä vaikuttaa, että on tästä yksinkertaistamista tapahtunut ja voitaisiin tehdä myös ennakkotarkastuksessa jotain rationalisointia. Mitä te täällä tarkoitatte? Ennakkovalvonnan yksinkertaistaminen, kiitos. Vielen Dank. Bitte schön, Sie Kiitos paljon. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Many thanks for the um, long list of questions, and I've tried to uh, note. Kiitos oikein paljon. Pitkä kysymyslista. Pyrin vastaamaan mahdollisimman hyvin sen tiedon pohjalta, jota tutkimuksestamme saimme. Käyn läpi kysymykset järjestyksessä, olen kirjannut ne moistein Nämä tapauskohtaiset tutkimukset me periaatteessa valitsimme, kun emme voineet, kun tämä oli melko pieni tutkimus, kaikkea tutkia. Valitsimme tietyt ohjelmat, joiden osalta oli hyvää kiinnostavaa tietoa kaikilla tasoilla, EU-tasolla, hallinnoivan viranomaisen osalta ja niin edelleen. Ja sitten näistä tehtiin tällaisia tutkimuksia, eikä annettu ymmärtää, että meillä on kaikki tiedot kaikista kustannuksista, kaikista ohjelmista, kaikilla alueilla, kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi on valittu siis muutama tapaus lähemmän tutkimuksen kohteeksi. Tässä pitää olla nyt varovainen jälleen, ettei vedetä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä näiden lukujen pohjalta. Siksi on laitettu kokonaiskustannukset arvoina sinne tiettyinä prosenttiosuuksina on esitetty asiat, jotta nähtäisiin, miten suuresta ongelmasta on kyse tietyssä ohjelmassa. Lisäkseni on vaikeaa, miltei mahdotonta, eikä kannattaisikaan siksi lähteä vertailemaan yhtä ohjelmaa toiseen rahoituksen osalta. 19 prosenttia esimerkiksi – tietyn tutkimuksen osalta, kohteen osalta voi olla korkea, suuri summa. Mutta voi olla, että kyse on pienistä avustussummista tietyn edunsaajan osalta, ja tämä ehkä vääristää hiukan tätä lopputulosta. Eli jälleen kerran pyrimme antamaan tässä tietynlaisen kuvan, ei täydellistä kuvaa. On tärkeää muistaa, miten monilaisia avustusohjelmia on. Tietyt osin on korkeita prosenttiosuuksia, se on totta. Ja varmasti parantamisen varaa on erityisesti pk-yritysten ja uusien tulijoiden osalta, jotta hallinnoista takkaa voitaisiin leikata. Lisäksi kysyitte, minkälaisia muutoksia me pitäisimme kaikkein tärkeimpänä. Jälleen sanoisin, että Uskoisin, että jos ajatellaan, miten tärkeitä pk-yritykset EU-ssa ovat talouden ja työllisyyden kannalta, niin varmasti tässä on keskeinen tehtävä vielä. Purkaa vähän sitä hallinnosta taakkaa, joka kohdistuu pk-yrityksiin, jotka avustuksia hakevat. Näin täällä aikaisemmin on todettu täällä salissakin ja uudet tulijat. Ei pitäisi käydä niin, että ihmiset säikähtävät tätä hallintopuolta, eivätkä lähde ollenkaan hakemuksia esittämään. Tämä olisi minun mielestäni siis tärkeä seikka muuttaa. Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen eri ohjelmien kesken, tärkeä asia varmasti. Ammattielämässäni olen nähnyt erittäin hyviä esimerkkejä siitä, miten digitalisoidaan esimerkiksi tietyt avustusohjelmat. Ja näitä tietoja jaetaan jo komissiossa muiden ohjelmien kesken. Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja järjestelmien lähentäminen toisiinsa. Tässä olisi varmasti vielä paljon lisätyötä tehtävänä. Pari tekijää tässä tietenkin vain. Tuossa on tuo viisi pilaria, jotka esittelin lopuksi puheenvuorossani. Tässä ovat keskeisimmät tekijät mielestäni varmasti. Ja sitten tiedonannosta meillä oli hyvin vähän aikaa ja valtava määrä ja hallinnoivia tahoja. Me voimme tietenkin kerätä tietoa kaikilta. Vastauksia saatiin melko vähän hallinnoivalta viranomaiselta, mutta tietty tietopohja saatiin kuitenkin komission puolelta. Oli vähän hankala kerätä ajoissa tätä tietoa, mutta saimme kuitenkin kaiken tarvittavan tiedon. Melko korkealta tasolta kuitenkin. Ei ihan niin yksityiskohtaista tietoa, jota olisimme toivoneet oikeastaan, jotta olisimme syvällisesti voineet tutkia tätä asiaa. Tarkoittaako tämä sitä, että tietoa ei ole tarjolla? Enpä usko. Mutta jälleen kerran viittaan tuohon viimeiseen suositukseeni. Komission rajoitusasioiden tiedotusjärjestelmä tietojärjestelmä tällä hetkellä – ei antanut kaikkea mahdollista tietoa meille käyttöömme siinä aikataulussa, joka meillä oli kolmannet osapuolet. Ja tässä syntyvät kustannukset. Meillä on tietoa siitä, että usein uudet toimijat ja pk-yritykset ottavat ulkoisen neuvonantajan ehkä avuksi – hoitaakseen tätä hallinnollista kysymystä. Ja siihen liittyy tietenkin kustannuksia. Meillä on todistusaineisto, jonka mukaan edunsaajat sanoivat, että jos verrataan tätä siihen, mitä lopulta avustuksen kautta saatiin, niin tämä on joskus pelottava näkymä. Eikä sitten lähdetä enää avustusta hakemaan tästä syystä. Tämä varmasti pätee pk-yrityksiin. Erityisesti silloin olisi tärkeää ottaa tämä seikka huomioon. Tämä vaatisi yksinkertaisempaa hallinnointia. Jos koko prosessi olisi yksinkertaisempi, selkeämpi ehkä, niin harvempi joutuisi käyttämään ulkoista konsulttia avukseen. Kiinnostava virtuaalivaluuttakysymys, bitcoinsit ja muut, niistä varmasti puhuitte. Tämä on varmasti kiinnostava tekijä. Voisimme ottaa sen huomioon. Emme niin tehneet tässä tutkimuksessa, koska meidän kannaltamme tuo teknologia on vielä ihan alkutekijöissä ja lisäkehitystä tarvitaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että turvallisesti voidaan käyttää tällaista valuuttaa tällä saralla. Mutta kuten aivan oikein sanoitte, uuden tyyppiset virtuaalivaluutat kyllä mahdollistavat sen, että voidaan tarkastaa hyvin tarkkaan, mihin varat ovat menneet. Avustus olisi helposti siis seurattavissa, jos se näin maksettaisiin. Kiinnostava seikka mutta tämä on ehkä vielä liian kaukana tulevaisuudessa, mutta kehottaisin toki EUn toimielimiä tutkimaan tätä asiaa, koska siitä voi tulla kiinnostava tekijä varmasti myös avustusten hallinnoinnissa. Uh, Tärkeä asia on se, että tähän työohjelmaan tai näihin tukiohjelmiin liittyy valtavasti hallintoa. Se on joskus keskeinen johtopäätös meidän tutkimuksessammekin. Toisaalta on todettava, että kyse on myös vuosittain suuresta jaettavasta raasummasta, joten tietty hallinnon ja valvonnan määrä on joka tapauksessa välttämätöntä, mutta jälleen kerran on tarpeen löytää kiinnostavia tapoja huolehtia siitä, että riittää riittävä valvonta toteutuu ilman, että kuormitetaan tässä tuen hakijaa liikaa. Ne lisäarvoista kysyitte. Tehtävässämme oli tarkoitus katsoa vain kustannuspuolta avustusten yhteydessä, joten kyse ei ole kokonaisuudessaan vaikutusten arvioinnista avustustyössä. Tätä ei siis otettu nyt huomioon. Kiinnostava aihe se toki olisi. Tietenkin apurahan tai tuen saaja ovat tässä tärkeitä kysymyksiä. Jos ihmiset voivat tässä hyötyä vain hyvin pienen avustuksen verran, ne eivät ehkä niin mielellään lähde avustusta hakemaan, jos hallinnoimiseen menee paljon aikaa ja rahaa. Ja sitten toisen tyyppiset edunsaajat ovat myös tässä tärkeä tekijä. Eli olisi ajateltava tässä erityisesti niitä pienempiä järjestöjä tai pk-yrityksiä tai uusia tulijoita. Heidän tilannettaan tulisi helpottaa, se olisi tärkeä tekijä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Joka tapauksessa työ jatkuu. Tämä on uskoaksemme meille elintärkeä aihe. EUlle. Ajattelen koko budjetin täytäntöönpanoprosessien uskottavuutta. Minua huoletti vähän, kun puhuitte usein siitä, miten tietoa saatiin käyttöön. Oliko sitä tarjolla? Miten työtä voidaan tehdä, jos ei voida tietoa kerätä? Tässä saimme tärkeää suuntaa vähän siihenkin, missä on parantamisen varaa tiedon keräämisen ja saamisen osalta, tulevan varanhoitoasetuksen osalta. Tämä olisi varmasti tärkeää. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta ja tutkimuksen tekemisestä. Se ei ollut varmasti helppoa työtä. Tärkeää kuitenkin, vaikka pyritte hyvin suuren alan tässä kattamaan. Sydämestä kiitokset. Tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun. Seuraava esityslistan kohta on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus viljelylohkeen tunnistamisjärjestelmästä. Vanha tuttu maatalousalalta esittelijämme on kollega Claudia Schmidt. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen on Nikolaus Miljonis, joka saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Madam Chair. Puheenjohtaja, ensinnäkin onnittelisin teitä valintanne johdosta ja totta kai muutkin puheenjohtajiston jäseniä, varapuheenjohtajia. Toivotan teille menestystä. Arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen kertomus viljelylohkeen tunnistamisjärjestelmästä, LPIS nimellä tunnettu. Ensinnäkin selitän vähän lyhyesti, mitä tämä LPIS on. LPIS on IT-järjestelmä, joka perustuu valokuviin, jotka rekisteröivät kaiken maatalousmaan valtioissa. Se on hyvin tärkeä valvontamekanismi YMPssä. Sitä käytetään selvittämään alueeseen perustuvan tuen tukikelpoisuus vasta 45 miljardia vuosittain. Sillä on yhä merkittävämpi rooli myös muiden ympäristövelvoitteiden täyttämisessä. Täydentävät ehdot, vihertäminen, maatalouden ympäristötoimet, epäsuotuiset alueet ja siihen liittyvä tuki. 28 jäsenvaltiossa on tällä haava 44 kansallista ja alueellista LPIS käytössä, kattaen 135 miljoonaa viljelylohkoa. Sitten mennäkseni itse tilintarkastuksen lähestymistä, me tarkastelimme sitä, hoidetaanko LPIS kunnolla jäsenvaltioissa ja seuraako komissio asiaa riittävästi. Teimme vierailuja komission ja viiteen jäsenvaltioon kattaen kuusi LPIS. Sen lisäksi lähetimme selvityksen kaikkiin jäsenvaltioihin. Kertomuksen ensinnäkin tunnustaa sen, että LPIS on hyödyllinen väline virheiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tarkastuslausumamme vuodelta 2015 arvioi virheasteen ollen 2,2 prosenttia jotakuinkin Euroopan maatalouden takurahastossa. Tämä on vähän yli meidän olennaisuusrajamme, joka on kahdessa prosentissa. Tämän lisäksi olemme huomanneet myönteistä kehitystäkin. LPIS-neuvonnan myötä tehdään tilintarkastuksia jäsenvaltioiden suunnitelmissa ja oikaisuissa. Siksi komission suorituskyky on aikaa myöden parantunut seurannassa. Tarkastuksen ykkösosassa, vaikka tiedämme miten hyödyllinen LPIS on, yksilöimme myös joitakin mahdollisia alueita, joissa luotettavuutta voitaisiin entisestään kohentaa. Tilantarkastusvierailujen yhteydessä ja me huomasimme, että ortokuvat olivat pääosin päivitettyjä. Mitä tulee sitten kuvatulkintaan, tilintarkastajamme huomasimme, että on tapauksia, joissa niitä ei ollut tehty luotettavasti. On sitten muita tapauksia, joissa kuva ei ollut riittävä. Ja tilintarkastukset huomasivat, että oli myös tukekelpaamattomia elementtejä lohkoissa. Me kuvailimme heikkouksia myös pro-ratajärjestelmässä, joita jäsenvaltiot käyttävät. Pro-ratajärjestelmää voidaan käyttää hankalissa tilanteissa, joissa viljelylohkoissa on paljon puita, kalliota, pensaita tai muita tukikelpaamattomia tekijöitä. Me huomasimme e, hyvän käytännön Skotlannissa, jossa maan viljelijän oikeus käyttää maata tarkastetaan LPSn avulla ja myös tarjoamalla riittävää dokumentaatiota. Huomasimme myös, että jäsenvaltiot eivät pystyneet tarjoamaan luotettavaa ja vertailtavaa kustannustietoa omista LPI-esistään. Nämä Tämä rajoittaa heidän kykyään selvittää kustannustehokkuutta valvontajärjestelmistään, kuten myös mitä mahdollinen uusi politiikka mahdollisesti maksaisi. Kakkososa kertomuksessa keskittyy siihen, miten LPIS päivitetään, jotta voitaisiin vastata YMPn uusia tarpeita. Me tarkastelimme vihertämistä ja yksinkertaistamispyrkimyksiä ensimmäisen pilarin maksujen tukien täytäntöönpanossa. Ensinnäkin vihertämisestä, mitä tulee pysyvän nurmen suojeluun. Huomasimme, että useimmissa tarkastetuissa LPIissä se ei pysytty luotettavasti selvittämään kaikkia vastaavia alueita. Ekologisen alan täytäntöönpano on edistynyt ja siinä pyritään pääsemään määräaikaan 2018 lainsäädännön nojalla. Huomasimme heikkouksia maisematekijöiden rekisteröinnissä, täydentävissä ehdoissa tai maatalouden ympäristötoimissa. Ja sitten yksinkertaistamispyrkimyksistä. Huomasimme, että milloin maantieteellisen avun soveltamisjärjestelmää maanviljelijöille oli otettu käyttöön 2018 mennessä. Se merkittävästi kohentaa myös tiedon laatua LPISS. Mutta mutta muut mahdolliset yksinkertaistamistoimenpiteet, kuten muun muassa 2 prosentin olennaisuus, vakauskynnys tai sadan puun sääntö, ovat olleet vähemmän menestyksellisiä. Me otimme esille myös joitakin ongelmia uusissa tukikelpoisen maan kategorioissa, koska kaikkia vaatimuksia ei voida selvittää ortokuvien pohjalta LPSS. Yksinkertaisemmin on käynnissä, mutta on edelleen haaste. Kolmannessa osassa kertomusta me keskityimme komission rooliin. Komission seuranta LPICn laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta on kohentunut verrattuna edellisen YMP-kauteen. Komission tilintarkastustyö on kattavaa, toimintasuunnitelmia on toteutettu, kuten on vaadittu, ja rahoitusoikeuksia tehdä myös tarvittaessa. Kuitenkin komission LPIS-ohjaus puuttuu ennen kaikkea laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen, eikä keskitty siihen, miten voitaisiin kohdata ylipäätään vaikuttavuutta LPIS-järjestelmässä. Erityisesti komissio on ottanut käyttöön LPS-laadunarvonnan – joten jäsenvaltiot voisivat oma-aloitteisesti yksilöidä mahdolliset heikkoudet järjestelmässä ja ryhtyä korjaustoimiin tarvittaessa. Tulosten luotettavuutta heikensi menetelmien ja soveltamisen heikkoudet. Tuloksia ei myöskään käytetty riittävästi LPS-tiedon laadun parantamiseksi. Me olemme tehneet suosituksiakin, jotta edelleen voitaisiin parantaa LPSn toimintaa. Minä mainitsen niistä kaksi. Rohkaisen jäsenvaltioita kehittämään ja luomaan puitteet, jotta voidaan arvioida LPISien käyttö- ja päivityskulut. Koska virheasteet ovat hyvin lähellä meidän kahden prosentin olennaisuuskynnystämme, ja koska lisävalvonnan kustannukset ovat korkeat, on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot pystyvät arvioimaan valvonnan kustannustehokkuutta, jotta ne voidaan paremmin suunnitella. Kustannuksista saatava tieto olisi hyödyllistä myös komissiolle ja muille sidosryhmille, kun ne miettivät politiikan kehittelyä, valvottavuutta ja täytäntöpanokustannuksia. Me olemme myös sitä mieltä, että lisäarvoa saataisiin LPISn laadun arvonta järjestelmästä. Me suosittelemme, että komissio voitaisiin seurantaa, kohentaa, kun epäjohdonmukaisuuksia analysoidaan, seurata tilannetta ja tarjota jäsenvaltioille palautetta ja taata myös sen, että oikeussuunnitelmia valmistetaan ja täytäntöönpannaan kun tarvitaan. Minä haluaisin kiittää teitä ystävällisestä huomiostanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin ja kiitos. Ja, vielen Dank. Eine wichtige, berichtige... Kiitos. Oikein paljon tärkeä asia. LPIS on kyse suurista rahasummista. Sanoisin, että eurooppalaiseen. Nyt mennään LPIS-varojen kautta. Esittelen. Kiitoksia paljon. En nyt tiedä, ollaanko tässä noissa helvettiin. Minä olen nyt ensimmäistä kertaa miltei pappia kyynissä, koska olen ensimmäisellä parlamenttikaudella tässä meppinä. Herra Miljoonissa antoi kertomuksen siis sen ja haluan lyhyesti yhteenvedonomaisesti sanoa oman kantani. Kyse on hallintokustannuksista jäsenvaltioiden kontolla, kun tarkastellaan viljelylohkoja ja niiden tunnistamista – Tarkastelukausi oli heinäkuusta 2015 huhtikuun 2016. Ja pistokoke tehtiin Saksassa, Irlannissa, Itävallassa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja keskeinen kysymys tutkimuksen yhteydessä oli se, toimiiko tämä LPIS-järjestelmä hyvin, hallinnoidaanko sitä hyvin. Yleisesti ottaen tilanne on sellainen, että EUn maatalouden tuki toteutuu yhteisen maatalouspolitiikan kautta. Rahoitus tulee sitä kautta, ja kuten täällä mainittiinkin, tuet 2015 olivat 54,5 miljardia euroa. Tämä on valtaisa summa rahaa ja 14 miljardia ensimmäistä pilareista, eli suoria maksuja maanviljelijöille ja markkinoiden vakauttamistoimia ja myöskin eh, ympäristöiden tuottamista 5,5 miljardia euroa toisessa pilarissa niin sanottuihin maatalouden takamaaseudun kehittämisohjelmiin. Tämä LPIS-järjestelmä, jolla tunnistetaan viljelypalstoja, on sellainen, että toteutetaan ottamalla satelliittikuvia tai ilmakuvia ja tietojärjestelmään pistetään kuvata ja näiden avulla rekisteröidään viljelyalat jäsenvaltioissa. Se on merkittävä, tärkeä valvonnan väline, kun on kyse tuista ja maksuista ja tukikelpoisuudesta. Ja kuten jo kuulimme, virheaste maatalouden tukirahastoissa on 2,9 prosenttia vuonna 2014. Puolet kaikista virheistä liittyivät pinta-alaan ja simittämiseen. 28 jäsenvaltioista mielenkiintoista kyllä on 44 alueellista LPIS-järjestelmää, 135 miljoonaa viljelylohkoa oli näillä tunnistettu. Mielenkiintoista on myöskin, että jäsenvaltiot hoitavat hallinnoinnin ja varmistavat järjestelmän toimivuuden ja laadun ja jäsenvaltiot vastuussa tiedon paikkansa pitävyydestä. Usein pyritään, on pyritty siihen, että vastuu valvonnasta ja sen mukaisuuden varmistaminen pitäisi antaa jäsenvaltioiden kontolle muutoinkin. Kuten toteaisin, tuomioistuin on valittavaa kyllä erittäin laajalti osoittanut kritiikkiä kertomuksissaan. Toisaalta se on sanonut, että viivästyksiä on ollut uuden orto kuvantamisen käyttöönotossa ja mikäli nämä viettämättömät lennokit saavat enemmän sijaa, tai jalan sijaa satelliiteilta tai lentokuvilta, lentokuvaukselta, silloin ehkä saadaan yhtenäisempi toimintatapa, kun on kyseinen kuvin ottamisesta. Tämä pro järjestelmä joka ei ole aina ollut luotettavasti, erään luotettavasti ole pistetty täytäntöön, kun on kyse rakennuksista, taikka betonipilareista ja muista. LPIS-järjestelmästä pitää sulkea tästä pois ja kansallisia tarkastelut on vaikea tilanne. Niiden on ollut vaikea määritellä viljelyaloja, joita on käyttämään jotakin korjauskertoimia. Minusta suorastaan hämmästyttävää, että jäsenvaltioiden tasolla ei tehty kustannushyöty analyysiä LPIS-järjestelmän osalta. Jäsenvaltiot eivät olleet kaikki kykeneviä antamaan luotettavia tietoja LPIS-järjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta. Ja kun on kyse kokonaisinvestoinneista ja kustannuksista, vuotuista käyttökustannuksista ja muista kustannustekijöistä, jotka liittyvät LPISään, tässäkin kohtaa oli ajantasastamisen tarvetta. Kummallista kyllä. Ja komissio oli saanut käyttökustannuksista tietoa, tai se ei olisi vaatinut käyttökustannustietoja jäsenvaltiolta, joten komissio ei pystynyt arvioimaan uuden järjestelmän ja uusien vaatimusten tuomia kustannuksia. Ja nyt ei nyt voitu kunnolla arvioida näitä kustannuksia. Monet viittavat siihen, että kuinka asianmukaisesti pitäisi ilmasto- ja ympäristötukien tukikelpoisuus varmistaa. Komissio on tarvinnut vain vähän tietoa siitä, kuinka kustannushyötysuhdetta on parannettu. Toistaiseksi painopistealueena on ollut se, että asianmukaisesti varmistetaan sääntöjen toteutuminen. Uskon, että näissä olosuhteissa vaatimuksena pitäisi olla se, että LPIS käytetään merkittävänä valvontavälineenä. Sitä täytyy voida käyttää sellaisena. Tätä silmällä pitäen jäsenvaltioiden pitäisi äh, antaa luotettavaa tietoa tuloksista ja toteuttamisesta. Ja mitä nykyisiin kustannuksiin tulee LPISn, LPISn yhteydessä, kustannushyöty ja kustannussäästö asioiden täytyy olla tässä päällimmäisenä. Tiedän, että komissio tarjoaa tukea kyllä jäsenvaltioille tässä kaikessa, mutta komission täytyisi vielä enemmänkin tarjota apua, koska näin voidaan kustannukset laskea siten, että ovat vertailukilpoisia jäsenvaltiosta toiseen. Vain tällä tavalla voidaan päättää, minkälaisissa rahoituskehyksissä tässä liikutaan ja minkälaisia säästömahdollisuuksia tulee kyseeseen. Toinen seikka, joka tosin jo mainittiin, mutta sitten huolimatta on sen sitten siis muutamia kysymyksiä tästä vielä komissiolle. Jäsenvaltiot viittaavat siihen, että kustannusten valvonnassa tämä järjestelmä on liian monimutkainen ja se jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän tukia komissiolta tässä suhteessa. Kuinka komissio näkee tämän problematiikan ja kuinka komissio voisi paremmin auttaa onko komission puolella pyrkimyksiä sen suhteen, että 44 nyt olemassa olevaa LPIS-järjestelmää saataisiin yhtenäisempään järjestelmään niin, että jäsenvaltioiden tilanne olisi vertailukelpoisempi keskenään. Joissakin maissa on vain yksi järjestelmä, mutta Saksassa esimerkiksi, esimerkiksi kullakin osavaltiolla järjestelmänsä, joten suhteellisen vaikeaa on vertailla jäsenvaltioita keskenään. Miten pitkälti komissio voi varmistaa sen, että että kaiken taakan kantaja ei ole maanviljelijä. Ma- maanviljelijä tulee painetta jäsenvaltiolta ja myöskin maksuvirastolilta ja muilta tahoilta. Uskoakseni ehdotukseni on se, että pitäisi yhä enemmän yksinkertaista asioita niin, että ei tietenkään tämä tarkoita sitä, että valvontaa pitäisi olla, mutta pitäisi varmistaa, että järjestelmä on mahdollisimman avoin niin, että loppujen lopuksi myöskin valvojat eivät tässä joudu taakan kantajiksi ja uhreiksi ja loppujen lopuksi me itsekin. Kiitoksia tähän oikein päästään päätä puheenvuoronne. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella valinnastanne. Edustaja Schmidt, Viljonis, hyvät kollegat. Pidämme hyvänä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta viljelylohkeen tunnistamisjärjestelmästä. Siinä tuodaan esiin ongelmia ja ehdotetaan parannuksia. Esittelijää kiittelisin myös työasiakirjasta, joka ottaa esiin tärkeimmät seikat tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta ja suositus mahdolliseen vastuunvapaus mietintöjen mukaan ottamisen on tärkeää. LPIS-järjestelmä on hyvin tärkeä, kun ajatellaan maatalousmaan tukikelpoisuutta. Kun yhteisessä maatalouspolitiikassa jaetaan yli 45 miljardia euroa vuosittain, niin meidän pitäisi olla aivan vakuuttuneita siitä, että kaikki on tehty, jotta meillä on järjestelmä, johon voidaan luottaa vastaa, joka on samalla riittävän yksinkertainen. Täällä valiokunnassa usein haluamme yksinkertaistaa molia hallinnon saroja, jotta voimme helpottaa yritysten ja kansalaisten elämää EU:ssa. Kuitenkin tässä tapauksessa nähdään monia muutoksia, joita esitettiin vuonna 2015, ja tämä vaikuttaa mahdollisesti viljelylohkien tunnustamisjärjestelmän LPIS. -sään. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan näin hallinnollinen taakka on kasvanut. Tältä, tässä mielessä pidän esittelijän suositusta numero neljä erityisen kiinnostavana. Komissiokin ymmärtää tämän suosituksen välttämätön yksinkertaistaminen. Voisi olla näin mahdollista. Kiitos. Kollega Flanagan, ja sitten Kadenbach. Uh, Kiitoksia kovasti kertomuksesta. Vaikka jotkut sanoa, että se on pieni prosenttiluku, mutta se on aika iso summa. Mitä minä nyt tästä olen ymmärtänyt noin Iranin näkökulmasta, niin useimmat alueet, joilla minä olen ollut, ihmiset ovat kovin hämmentyneet, eivät, eivätkään tiedä mitä tehdä. Ja ja viime viikon puhemiehen valinta oli yksi lisähämmennystekijä. Siellä meni hukkaankin ääniä. Ehkä me voisimme katsoa peilin, kun olemme yhtä hämmentyneitä kuin maanviljelijätkin. Kohdassa 53 on viittauskertomuksessa siihen, että on pysyvän numeroon liittyvä huolia, jotka voidaan olla laidunnan käytössä – jos on jostain muusta vastaavasta. Tämä on ollut Irlannissa jatkuva ongelma hämmentävänä tekijänä Mä maanviljelijöiden mielessä Yhdessä tapauksessa, muutamassa tapauksessa sanottu asiantuntijoiden suulla komissiosta, että eläimet eivät voi laiduntaa kaikilla alueilla, vaikka iso ja isät ja iso iso isät ovat sellaista nähneet. Mutta mielenkiintoista on nähdä, että tällainen uudenlainen laidunmaa. Aiotaanko tätä todellakin 2013-2020 uudistuksessa toteuttaa? Ja lisäksi tässä on myös huoli, kun tiedä mikä se käytännössä on, mutta mutta tämä leikkausta tuissa, että loppujen lopuksi tästä tuleekin korkeampi hinta maksettavaksi. Voisiko komissio vastata? Kiitos. Frau Kadenbach, bitte. olkaa hyvä. Ja, ich möchte mich auch einmal ganz Haluaisin lämpimästi kiittää herra Miljoonisia ja myöskin esittelijä Claudia Schmidtiä Uskon, että tämä kattava kertomus jo osoitti, että hyvin paljon on viety asiat oikeaan suuntaan, mutta vielä paljon on parantamisen varaa. Monia eri parannuksia vielä tarvitaan. Ja kuten aiemmin jo todettiin, mietinnössä on yksi alaotsikko, jossa parlamentti jonka mukaan parlamentti on yhtenäinen erilaisuudessaan, monenlaisuudessaan, mutta ei tämä tarkoita sitä, että on kunnossa ihan hyvä, että meillä on 44 erilaista LPIS-järjestelmää. Minun mielestäni harmonisointia kyllä tarvittaisiin, koska yleisesti ottaen vertailukelpoisuus olisi tarpeen ja tätä voitaisiin varmistaa, että järjestelmän toimivuus ja laatu. Ja mitä toisiosperiaatteeseen tulisi täytyy tietystikin kunnioittaa. Yhtenäiset lähestymistavat tai toimintavat kuitenkin tärkeitä. Kysyisin seuraavaa. Komissio on suosituksissaan. Tämä komission ilmaisuutta hyväksyy tientarkastustoimistomme suosituksen, mutta kun tarkastelee tätä mietintöä tarkemmin, tätä kertomusta tarkemmin, niin siinä suuri osa on suosituksia, jotka liittyvät täytäntöön täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja parannuksia siellä tarvittaisiin. Konkreettinen kysymykseni komissio olisi seuraava. Kuinka te aiotte lähiaikoina yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistaa tämä suositukset, jotka kohdistuvat jäsenvaltiolla, jäsenvaltioihin ja to, to, täytäntöönpano siellä saataisiin toteutumaan? Sitten aina lyhyt kannanotto kysymykseen, joka liittyy ajankohtaan, jolloin asiakirjat saadaan. Kun on kyse Claudia mietintö luonnoksesta, vuotta, niin minun mielestäni joskus marraskuussa, muistaakseni 16. marraskuuta, luonnos saatiin, joten tämä asetti tiettyjä vetomuksia ja vaatimuksia komission 2016 vuonna, mutta esittäjältä me kuitenkin saimme vasta viime viikon perjantaina tämän Viime perjantaina vasta tämän tekstin, vaikka viime marraskuussa tämä olisi pitänyt saada jo. Puolitoista kuukautta se kuului aikaren jälkeen vielä, joten minä haluaisin, että tähän asiaan saat hieman selvennystä tähän tekstin jättöaikatauluun. Kiitos. Edustaja Anjo on valiokunnan jäsen. Kutsuimme tietenkin jäsenet tänne, olkaa hyvä. Uh, I'm actually on the... Kiitos. Minä olen muuten tässä saatava, saavana osapuolena kirjaimellisesti ja minä tiedän, miten vaikea se on. Esimerkiksi viljelijällä on, on alaa ja, ja sitten jotain sen rakentaa ja sitten heinä kasaa ja se näkyy sitten satelikuvassa ja hän menettää tämän tukikelpoisen alueen. Tai jos ajatellaan tulva-aikoja, ja sitten se onkin ikään kuin järvi satelliituvasta Mavilen kohdalla. Tai sitten jos on, siellä on nurmea ja siellä on ollut koneita mennyt ja se näyttää ikään kuin tieltä satelliikuvassa ainakin. Ja se on sitten kuitenkin osa peltoa käytännössä. Ja sitten jos ajatellaan tilapäiset sähköaidat pari viikon ajaksi, mutta satelliitti nappaa sen, onko se sitten lohkojako, eri numeroinen päivinen. Jos nämä menevät pieleen, niin saa sakon. Viljelijän kannalta ongelmallista on se, että hän tietää kyllä ongelman ja yrittää sen oikaista ja haluaa toisen kartan tai sitten sanoo ta, a, a, asianomaiselle tahoille tai menee sitten jonon perään eikä saa rahaa. Eli tämä lannistaa aika lailla, kun ajatellaan nousu on neljännes hektaaria, ei maksa vaivaa. Ja sitten kuitenkin se tulee kuitenkin kulman takaa mukaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa se on ollut monessakin paikassa jopa neljän desimaalin tarkkuudella. Onko näin muissa jäsenvaltioissa? Ymmärrän tämän veromaksan näkökulmasta. Ei rahaa voida noin vain ikkunoista ja ovista heitellä. Jos ajatellaan Skotlannin ylämaitakin, kun on palaa kalliota, niin se ei enää olekaan osa peltoa. Se on hyvin hankala. Joku siellä hymyilee, varmasti ymmärtää nämä ongelmat. Mutta nyt tässä ytimenä on se, tämä maanviljelijän ongelma. Jos hän yrittää sen oikaista, niin hän menee jonon perälle. Yhdistyneessä kuningaskunnassa taistellaan tämän kanssa. Jotkut vielä odottelevat maksuja 2016 2015 vuodelta, ja tämä liittyy paljon kartoitusvirheisiin. Ilmeisesti ei ole ilmeisesti alueellisissa tahoissa riittävästi henkilöstöä. Minä kyllä ymmärrän, että en ole mitään rakentavaa tässä pystynyt tarjoamaan, mutta mielestäni tämä kyllä osoittaa, miten YMP on käymässä hankalaksi. Kiitos. Vielen Dank. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt. Laitan itsenäkin puhujalistalle. Tämä on nyt mielenkiintoinen ajankohta, koska tuleva maatalousuudistus asettaa aivan uusia vaatimuksia tässä yhteydessä. Ja nämä kysymykset ovat taustalla tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen taustalla. Voiko tämä järjestelmä todella valvoa tulevaa maatalouspolitiikkaa? Tästä kertomuksesta päättelisin, että ei. Johtaja Vaskulle maatalouspääosastolta esittäisin kysymyksen, miten järjestelmä, joka ei pysty selvittämään tuota pysyvää nurmea niin kuin se olisi tarpeen – Miten tämä ongelma ratkotaan, kun puhutaan monimuodoistamisesta ja viidestä prosentista, jota voidaan käyttää kaikenlaisiin ekologisiin tarkoituksiin esimerkiksi. Minun mielestäni tähän mennessä järjestelmässä on ollut jo ongelmia, 2,2 prosenttia on mainittu. Tämä nähtiin Kreikassa Kreikan LPIS mahti meille vuosikausien ajan työtä ja silloin nähtiin vain, että on paljon edullisempaa maksaa sakot kuin huolehtia järjestelmästä jatkuvasti. Mutta nyt olemme päätyneet sellaiseen vaiheeseen, että ilman tätä järjestelmää ei voida enää toimia. Ja siksi olisi tärkeää saada maatalouspääosastolta vähän vastauksia. Ymmärrän, jos tekin näette tämän huolenaiheena, koska – kaikki uudistuksethan eivät lähteneet teidän aloitteestanne. Minun kysymykseni on, kuinka vanhoja valokuvat voivat olla, joiden pohjalta korvauksia maksetaan ja pitäisikö pohtia tätä, miten monimutkaista tämä voi olla, kun ajatellaan tukikelpoisuutta. Kuvathan ovat siellä hienoja. Herra miljoonis pidin niistä kovasti. pysyvä nurmi, tukikelpoista vaiko ei, kun tällaisia kysymyksiä tai tällaisia esimerkkejä nähdään, niin tässä nousee tukka pystyyn. Kuka on luonut tällaisen järjestelmän? Miksi sallimme sen, että jäsenvaltiot lähtevät tällaiseen hölmöyteen tukikelpoisuuden osalta, jota ei voida korjata? jälkikäteenkään. Että ei voida selvittää etukäteenkään kunnolla. Paljon kysymyksiä. Nyt teillä on mahdollisuus vastata. Johtaja teille puheenvuoron. Thank you very much. This is Kiitoksia paljon puheenjohtaja Rova Schmidt Miljoonissa ja valiokunnan jäsen haluaisin kiittää tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne tilintarkastustoimistomen yhteiskertomuksesta liittyy LPIS-järjestelmään. Muutama kommentti itse kertomuksesta ja sitten myöhemmin palaan seikkoihin, jotka täällä otettiin esiin, varsinkin kun on kyse YMPn tulevaisuudesta ja siitä, kuinka se saattaa vaikuttaa LPIS-järjestelmään. Komissio pitää erityiskertomusta hyvänä. Se on tervetullut. Ja kuten täällä tuli todettua, komissio on mikä kanssa samaa siitä, että LPIS-järjestelmä on hyödyllinen väline, joka merkittävällä tavalla – auttaa estämään virheitä, jotka liittyvät pinta-alan mittaamiseen. LPIS-järjestelmä on kulmakivi ajaksjärjestelmässä. Tässä yhtenäistyössä valvonta- ja tarkastusjärjestelmässä, joka on osa YMPtä, tarkoituksena on varmistaa tukikelpoisuuden toteutuminen kun nykyisen pinta-alatuista. Sen kautta voidaan tehdä asianmukaisia tarkastuksia. LPIS-järjestelmä auttaa ennaltaehkäisemään, jäljittämään ja oikaisemaan virheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä on yhä merkittävässä roolissa, kun varmistetaan se, että eri ympäristöehtoja esimerkiksi kunnioitetaan viherryttämissä säännöt esimerkiksi. Miltei kaikki viherryttämiselementit voidaan tarkistaa tai varmentaa LPS-järjestelmän kautta ja sitten pistokokeita ei tarvitse tehdä niin paljon, tai voidaan tehdä tämän lisäksi. Komissio on pyrkinyt parantamaan läpiesijärjestelmää niin, että 2014-2020 YMPn vaatimuksia, vaatimuksia voidaan vastata. Parannuksia on saatu aikaan rahoitusoikaisuihin, tarkastuksiin ja muihin toimiin. Ja jäsenvaltiolla on toimintasuunnitelmansa ja virheet ovat usein matalalla tasolla 2,2 prosentin luokkaa. Kaiken kaikkiaan komissiolla on valvontarooli, johon tilintarkastustoimistokin viittaa. Voisin painottaa, että komissio on määritellyt tärkeimmät tavoitteet ja pääperiaatteet ja säännöt, jotka liittyvät näihin järjestelmiin ja valvontajärjestelmiin, joiden kautta, takasääntöjen kautta pyydetään 45 miljardia euroa vastuuta on jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että RPS-järjestelmä on ajan tasalla ja niin täytyy varmistaa, että tiedot ovat luotettavia ja kustannushyöty, kustannusteho saadaan toteutumaan. Kuten täällä mainittiin, Euroopassa on 44 erilaista LPS-järjestelmää, joko alueellisella tai kansallisella tasolla. On täysin selvää, että hyvin paljon riippuu kunkin jäsenvaltion hallintorakenteesta – ja kun puhutaan kustannushyödystä, jotkut järjestä, järjestelmät saattavat toimia jollakin alueella ja jossakin se valtiossa, mutta ei kaikissa. Joten erilaisuus, monikirjallisuus tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia LPS-järjestelmiä, vaikkakin tavoitteena ja tavoitteet ja säännöt ovat kuitenkin samat kaikkialla EU:ssa. Mitä tulee LPISn laatuarvioon, mikä nyt on tärkeä asia, on tärkeää täsmentää tässä yhteydessä, että metodologia, jota komissio on kehittänyt, tässä auttaa kyllä jäsenvaltioita määrittelemään puutteet ja heikkouksia, jotka liittyvät virheisiin prosesseihin tai tulkintoihin. Lisäksi jäsenvaltio voi ryhtyä oikaisutoimiin. Väline on erittäin tärkeä, kun pyritään estämään ja korjaamaan virheitä. Komissio on ryhtynyt toimiin, joiden kautta annetaan parempaa ohjeistusta tässä jäsenvaltiolla. Tässä voisi mainita, että Komissio tulee jatkuvasti uuden tarkastelemaan tilannetta ja kaikki LPSään liittyviä sääntöjä. Samalla kun pohditaan YMPn tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen, tässä teemme hyvin paljon yhteistyötä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa, kun arvioimme sitä, millä tavalla uutta teknologiaa ja uusia satelliittikuvia ja uusia valinnusmenetelmiä voitaisiin käyttää hyväksi, jotta kustannukset LPS-järjestelmästä ja AX-järjestelmästä saataisiin pienemmiksi ja samalla voitaisiin parantaa tehokkuutta. Lisäksi haluaisin vielä mainita, että parannuksia on saatu muutenkin aikaan, kun on kyse vuotuisten laatuarvioiden teon yhteydessä LPISn. Jäsenvaltioiden on saatu palautetta ja tarkasteltu jäsenvaltioiden toimia, kun on kyse laadunarvioinnista. Tässä on saatu merkittävää parannusta aikaan ja toimet ovat lisääntyneet. Tällä tavalla uskoakseni voimme vähentää kustannuksia ja parantaa koko LPS-järjestelmän toimivuutta siten, että vihreitä saadaan vähennettyä ja muotieton toteutuu. Muutama sana vielä valvonnan kustannuksista ja siitä, kuinka kustannuksia voitaisiin vähentää ja parantaa tehokkuutta ajaksa järjestelmäyhteydessä yleisesti ottaen ja etenkin LPS-järjestelmäyhteydessä. Haluaisin tästä todeta, että yksi elementti on se, että yksinkertaistetaan ei pelkästään LPS sinänsä, vaan myöskin sen käyttöä. Tässä viittaisin lukuisiin yksinkertaistamistoimiin, jotka on hyväksytty ja pistetty täytäntöön monissa jäsenvaltioissa. Mitä tulee LPSn ja itse määritelmään ja siihen, kuinka on yksinkertaistettu vaatimuksia viherryttämisen osalta esimerkiksi LPSn yhteydessä ja kuinka LPIssä käytetään, olemme merkittävällä tavalla yksinkertaistaneet tehnyt päätöksiä taksin suhteessa. Viittasin tässä yhteen tärkeään päätökseen, eli siihen, että otettiin käyttöön vapaaehtoinen järjestelmä, joka liittyy ennalta tehtyihin tarkastuksiin, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat jo hakumenettelytyössä käyttää hyväkseen LPIS ja ajaksi ja ennaltaehkäisellä tavalla. Täten voidaan jo etukäteen oikeastaan virheitä jotka saattavat syntyä viljelijöiden tasolla. Oikaisuja ja arviointia voidaan tehdä jo ennen kuin raha on myönnetty ja varmistetaan, että rahat menevät oikealle viljelijälle oikeisiin tarkoitusperin Suurin osa potentiaalisista virheistä on voitu tällä tavalla jo ennakoida ja tuki tuen hakumenettelyn yhteydessä ne on otettu huomioon. Luotamme tässä vahvasti laadun parantamiseen ja tehokkuutta LPS-järjestelmässä. Tässä suhteessa komissio on kahden viime vuoden ajan on hyvin voimakkaasti satsannut siihen, että yksinkertaistetaan sääntöjä ja autetaan ja tuetaan jäsenvaltioita yksinkertaistumistoimien kautta. Lisäksi järjestetty työryhmä kokouksia yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä niin, että parhaimmalla tavalla voidaan käyttää hyväksi tätä olemassa olevaa välinettä. Mitä tulevaisuuteen tulee, on täysin selvää, että jatkossakin pyrimme keventämään ja yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan tätä melkoisen monimutkaista järjestelmää. Nyt on 44 RPIS-järjestelmää ja yli 130 miljoonaa viljelypalstaa on tämän kautta, näiden kautta tunnustettu ja määritelty, Tämä määritetään laajaa työtä Haluamme tehokkuutta, enemmän, enemmän kunnianhimoa järjestelmän ja, ja kohdennetumpia toimia. Eli tukikelpoisuussääntöjä voidaan yhä enemmän määrin varmentaa LPSn kautta. Tehokkuutta täytyy parantaa, yksinkertaistusta tarvitaan ja myöskin varainhoitopuolella tarvitaan parannuksia. Kaikki asiat täytyy saada kuntoon, jotta voidaan auttaa hallinnon tasoa ja myöskin viljelijöitä saamaan niin paljon tukea EUlta kuin vain mahdollista niin, että toteutetaan puitteetonta varanhoitoa asianmukaisella tavalla. Ja, herzlichen Dank. Wir leider sind wir etwas knapp in der Zeit, sodass... Valitettavasti meillä on aika vähän kortilla, joten emme voi käydä keskustelua, joka olisi meille niin tärkeä, mutta tähän palataan varmasti vuoden kuluessa. Herra Miljonis saisi vielä puheenvuoron ja sitten kollega Schmidt. Miljonis, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Erityiskertomuksen tärkein tulos on se, että LPIS on hyödyllinen väline, mutta se ei kaikkea pysty selvittämään uudessa ympissä. Tehän tiedät uuden ympin tärkeimpiä ominaisuuksia on suora vihreä tuki, pysyvä nurmi, viljelijän monipuolistaminen ja ekologiset alat. Tämän kertomuksen mukaan LPS pystyy kaksi kyllä tarkistamaan kaksi osatekijää viherryksessä, mutta ei viljelyn monipuolistamista, koska se on luonteeltaan tilapäistä. Sitten satelliittikuvista vielä. Siellä on ongelma tai se on tavallaan yksi ominaisuus, että neljä viiden vuoden välein pitää päivittää. Ongelmana niissä on, paremminkin kuvan tulkinta. Kiitos. Ja, absolut, das geht aus dem Bericht, glaube ich. Aivan totta, tuo kävi ilmi hyvin sieltä kertomuksesta. Edustaja Schmidt, olkaa hyvä. Niin, kiitos. Paljon on jo sanottu. Minäkin pitäisin hyvänä, jos voisimme perinpohjaisemmin keskustella tästä aiheesta. Olisi hyvä myös, jos voisimme kutsua muutaman jäsenvaltion edustajan niin, että ei ole ainoastaan tilintarkastus tuomioistuimen kertomusta tai komission kantaa siitä, mitkä varsinaiset ongelmat ovat, koska minusta tuntuu, että tässä aina annetaan ymmärtää, että tässä pahiksi ovat jäsenvaltiot, jotka ovat tehtävänsä hoida. En ihan usko, uskoisin, että jos yhteispeli toimii, niin varoja voidaan käyttää järkevästi. Joten kollega Kaadenbach on oikeassa, kun hän sanoi, että mitä yksinkertaisempi järjestelmä on, sitä helpommin sitä voidaan käyttää ja sitä helpommin valvoa. Ja sitä tyytyväisempiä lopulta kaikki voivat olla, joten pitäisin siis hyvänä, jos aiheesta voitaisiin vielä keskustella niin, että myös jäsenvaltioiden edustajat ovat paikalla. Niin, ympin uudistuksen valvottavuus on varmasti asia voidaan varmasti palata viljelylohkeen niin paljon, että tämä on hankala asia. Kollega Flanagan, ihan lyhyesti pyydän. Uh, sorry. Anteeksi, en tainnut saada vastausta kysymykseen, tai voi olla, mutta en vaan ymmärtänyt sitä. Jäsenvaltio täytyy yksilöidä nämä alueet, joihin minä viittasin, mutta onko se osa 2013-2020 uudistusta? Ja johtavatko tämä leikkauksiin tunnistetulla alueella? Short question, short answer, please. Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus pyydän. Excuse me. Anteeksi, mitä mä nyt ymmärsin kysymyksen, viitatti kohtaan 53, joka liittyy pysyvän nurmeen. Se on kyllä mahdollisuus. Yksi vaihtoehto, joka on nyt tullut pysyvän nurmen määritelmä, että voidaan paremmin huomioida erityyppiset laidunta-alueet – Yleensä se liittyy nurmeen tavalla tai toisella EU-ssa, monissa osin EUta. On myös muuta kuin nurmea, muita kasveja, jotka voivat olla laidunnan piirissä. Me olemme määritelmää laajentaneet viime uudistuksessa nurmen osalta niin, että voidaan paremmin huomioida erityistarpeet ja erityistyypit laidunta-alueilla. Jäsenvaltioiden se on tulla mahdollisuus, tämä se ole velvoite. Mutta kun ne ottavat käyttöön tämän uuden mahdollisuuden, heidän täytyy tunnistaa sitten LPIS erityyppiset nurmet tai laidun alueet LPIS-järjestelmässä. Jos tulevassa ympissä 2020 jälkeen päätetään pitää kiinni tästä määritelmästä, uudesta määritelmästä, pysyvästä normesta, niin ja jos LPIskin on käytössä ja voidaan tunnistaa erilaiset viljelylohkot tuen piirissä, niin voidaan myös nämä erityyppiset pysyvät nurmet tunnistamaan. Mutta korostan, että tämä on vaihtoehto, ei velvoite jäsenvaltioille. pitää. Ihan nopeasti vain kysyisin, koska ymmärsin niin, että nämä kuvat, mitä ne nyt olivat, en tiedä miksi niitä kutsutaan, että eivät ole pelkästään eurooppalaisia satelliista peräisin, vaan siellä on muita paketteja Euroopan ulkopuolelta. Onko näin nimenomaan tässä osa ymppiä? Tämä keskustelu kiinnostaa meitä muustakin näkökulmasta. Just the normal satellites. Siis normaalit satelliit, niinkö? If not, uh, right. Jos ei, niin voitte ehkä antaa kirjallisen vastauksen. Sorry. Anteeksi, tässä otin neuvoa kollegalta, että oikea vastauksenkin osan antaa. Useimmat säteilekuvat ovat peräisin Euroopan yri- eurooppalaisilta yrityksiltä, mutta jäsenvaltiot e, komission rahoitustuellakin voivat vapaasti käyttää muitakin kuvia. En voi taata, että satelikuvat sataprosenttisesti jotka jäsenvaltiot käytössä ovat päivittääkseen näitä, jos se on asianmukaista tarvittavaa LPS, ovat peräisin eurooppalaisesta lähteistä. Mutta kuten totesin, kun viittasin siihen, miten uutta tekniikkaa voitaisiin käyttää, uusia satellikuvia voitaisiin käyttää, niin ehkä ne voidaan paremmin huomioida tulevassa LPIS. Viittasin koperennukseenkin jo Näin saadaan paljon enemmän tietoa, täsmällisempää tietoa. Satelliittikuvien saatavuus ei niinkään ole tässä ongelmana, vaan tulkinta. Pystymmekö tulkitsemaan näitä uusia kuvia, jotta voitaisiin esimerkiksi viljelyn monipuolistamista tai täydentäviehtoja kunnioittamaan. Vielen Dank. Wir kommen Kiitos paljon. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Varmasti palaamme tähän aiheeseen useat kerrat. Tarvitsemme enemmän aikaa tämän aiheen käsittelyyn varmasti, koska tässä on todella kyse rahasta. Esityslistan kohta 11. Pandemiat. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Janus Wojciechowski on tuomioistuimen jäsen tässä, Brian Hayes jäsenemme. President, I like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä uudelleen valintanne johdosta, kun te valittiin valikunnan puheenjohtajaksi. Ennen lyhyttä puheenvuoronne haluaisin todeta, rouva puheenjohtaja, että ain ilmoittaa puheenjohtaja Klaus Leinelle ja koko tintarustoimistoimille teidän otuksestanne, että tintarustoimistoimen jäsenet pääsisivät, että edustajat pääsivät kaikille matkoille mukaan, jotka valiokunta järjestää. Uskon, että tämän hyödyksi kummallekin osapuolelle sekä tilintarkastus ja varsinkin tilintarkastus kun sen tar- varmistelee tarkastuksia ja muita toimia. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, jossa käsitellään vakavia rajat ylittäviä terveysuhkia EU-ssa ja tärkeitä toimia, joihin on ryhdytty ja lisätoimia, joita vielä tarvitaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Erä Heissiä siitä, että hän laati aivan erinomaisen työasiakirjan – lähestymistapa on erittäin myönteinen ja suhtaudutaan, siihen suhtaudutaan myöskin suopistelujen suosituksiimme. Osalle, mitä me tarkastelemme, on erittäin tärkeä, koska hiljattain tapahtumat ovat osoittaneet, että merkittäviä terveysuhkia on ja ne ovat usein rajat ylittäviä luonteeltaan. ja ovat merkittäviä taloudellisia seuraamuksia, mikäli hätätila jatkuu pitkään. Tämä heikentää tai estää liikkumista paikasta toiseen, mutta muitakin ongelmia. muistetaan tässä esimerkiksi Ebola-kriisiä tai muita terveyskriisejä. Kolme lyhyttä pohdintaa. Ensinnäkin, tilintarkastus ei ole tyypillinen, koska tämän yhteydessä emme pelkästään tarkasta sitä, että meidän täytyy valvoa EUn varojen käyttöä, vaan lisäksi haluamme toimia kansallisten puolesta. Suosituksemme tilintarkastustuomioistuimen suunnalta liittyvät juuri siihen, kuinka kansalaista voidaan parantaa, paremmin suojella. Toinen seikka. Nyt ei tarkasteltu toimia, vaan pikemminkin valmiutta toimiin. Ja kolmas pohdinta. Osa-alue, jota tarkasteltiin, on osa-alue, jolla suurin vastuun jäsenvaltioilla komission rooli – monessa kysymyksessä lähinnä koordinoijan ja tukijan rooli. Komissio tukee ja koordinoi. Kyse on osa-alueesta, jolla me tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja enemmän eurooppalaista lähentymistä. Tämä niinkään pohd- poliittinen pohdinta kuitenkaan. Tärkeimmät johtopäätöksemme sitten. Eurooppa on tänä päivänä paremmin varautunut terrorisuhkiin, mutta ei kuitenkaan sataprosenttisesti valmista. Tilanne on parempi kuin ennen, koska vakavia räätylöttäviä terveysuhkia koskeva päätös tehtiin vuonna 2013. Se tarjoaa hyviä mekanismeja, joiden kautta voidaan paremmin suojella kansalaista EU-ssa. Päätöksessä vahvistetaan terveysturvakomitean työtä ja luodaan EUn oikeudellinen perusta tai kehys, myöskin kun on kyse ympäristöuhkista ja kemiallista uhkista, mikrobilääkeresistenssistä ja biotoksiniaineista tai muista tartuista taudista, kun on kyse. Lisäksi tässä on yhteinen hankintamenettely kyseessä myöskin, kun on kyse parantumistoimista, eli jäsenvaltiot ovat yhdessä hankkia rokotuksia tai muita lääkinnällisiä laitteita esimerkiksi Tämä sen, että jo aiemmin toimiva ennaltavaroitus ja reagointijärjestelmä saada paremmin toimintaan. Tämä on erittäin tärkeä väline, jota komissio käyttää hyväkseen yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio voivat jatkuvasti pitää yhteyttä, kun on kyse terveysuhkista. Havaitsimme, että merkittäviä puutteita löydettiin jäsenvaltion ja komission tasoilta tilanteen parantamiseksi annamme joitakin suosituksia. Ensinnäkin pitäisi kehittää strateginen etenemissuunnitelma terveysturvakomitean varten sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ja komissio tekevät yhteistyötä niin, että tavoitteet ovat kaikilla tiedossa ja kaikilla samat tavoitteet. Ja toiseksi pitäisi ajantasaista tai parantaa varhaisvaroitusjärjestelmää. Millaista käytettäisiin laajalti, se voisi toteuttaa tehtävänsä paremmin. Kolmas suositus. Komission täytyisi parantaa tulosten kestävyyttä, kun on kyse yhteen, yhteisrahoitetusta toimista terveyssuojelualalla. Uskoakseni toimia pitäisi jatkaa, että pitäisi paremmin tukea niin, että niistä saataisiin enemmän tulosta ja lisäarvoa aikaan. Neljänneksi, komission pitäisi tilkata porsaan reijätä yhteistyössä eri komission tahojen tasojen välillä tai komission osien välillä. Terveyskomissaari, ympäristökomissaari ja liikennekomissaari, näiden kaikkien täytyisi myöskin olla mukana, koska näiden eri pääosastojen ja komissaarien toimien välillä on hyvin paljon päällekkäisyyttä. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puhua. Kiitos oikein paljon tästä tärkeästä erityiskertomuksesta. Kollega Heis, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella lämpimästi teitä siitä, että teidät valittiin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi puheenjohtajaksi. Onnittelisin varapuheenjohtajia myös. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuinta. Pidän tätä erityisen tärkeänä kertomuksena. Se julkaistiin joku aika sitten ja se sai aika paljon huomiota aikanaan lehdistössä, kun tuon on saanut tämän kertomuksen päätöksen. On tärkeää todeta, että tässä on kyse vähemmän rahoituksesta kuin toimivalta kysymyksistä. Tässä on kyse lähinnä siitä, onko niin, että jäsenvaltioiden sitoumukset, joihin lähdetään tietyssä vaiheessa, vaikka 2013 sitoumukset. Onko näistä sitoumuksia kunnioitettu? Eli tämä liittyy toimivaltaan ja siihen voidaanko todeta, että tiettyihin toimiin on jäsenvaltiossa lähdetty. Lisäksi voidaan sanoa reiluuden nimissä, kuten tuomioistuin, tarkastustuomioistuin on juuri sanonut, että tämä on kyllä kysymys, jossa jäsenvaltiot hyvin tiukkaan valvovat omaa toimivaltaansa, mutta jos jäsenvaltiot voisivat, anteeksi kansalaiset voisivat nähdä, mitä sitoumuksia on tehty ja mitä jäsenvaltioissa on tapahtunut, niin jäsenvaltiota varmasti painostettaisiin harmonisoidumpaan lähestymistapaan, kun tämä aihe on niin tärkeä. Tässä on kyse terveysuhilta suojautumiselta. Ebola-kriisin yhteydessä esimerkiksi tämä tuli esiin. Ja vuosittain jäsenvaltioissa tiedämme, mitä kysymyksiä syntyi pandemisen influensan kautta esimerkiksi tiedämme, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, tiedämme, miten hyvin tai huonosti on valmistauduttu monissakin jäsenvaltioissa. Eli kyse on terveydestä ja turvallisuudesta rajat ylittävästi, kuten kertomuksessa on selvitetty 2008-2013 perus, luotiin perusta ja sitten luotiin vuoden 2013 terveyspuitteet. Tästä kehyksestä hyväksymisestä on kulunut jo useampi vuosi, lähes kymmenen vuotta siitä, kun lähdettiin tähän työhön. Eli sen sijaan, että sporadisesti tehdään tällainen tarkastus, kuten tarkastustuomioistuin nyt on tehnyt, niin eiköhän parlamentissa ole vastuuna se, että huolehditaan siitä, että – Lupauksista pidetään kiinni. Nyt olemme tässä jo seuraavassa vaiheessa 2014-2020. Eikö tässä pitäisi välttämättä tarvita tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, että saadaan jäsenvaltiot vastaamaan, mitä tänä kautena on tehty. Kuitenkin tämä kertomus on todella tervetullut. Ihan peruskysymyksiä tulee esiin tässä mietinnössä. Puhuvatko jäsenvaltiot keskenään esimerkiksi? Ilmeisesti tässä olisi paljonkin parantamisen varaa. Toiseksi, jätäänkö tässä parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken? Ilmeisesti kertomuksesta näkyy se, että enemmän pitäisi tehdä. Onko suunnittelu, valmistautuminen riittävää? Kuulemisen yhteydessä erityisesti suuria kysymysmerkkejä tässä. Ja miten suunnitelmat voidaan integroida jäsenvaltioiden rakenteisiin? Tämäkin näyttää kysymyksiä. Ehkä peruskysymys, suurin kysymys tässä on se, miten riittämättömästi jäsenvaltiot ovat vastanneet näihin yhteishankintoihin, erityisesti pandemisen influenssan rokotteiden osalta. Kun ajatellaan sitä, miten mahdollisimman tehokkaasti ja kustannustehokkaasti rokotteita voitaisiin tarjota. tämän tärkeä kysymys. Omat suositukseni. Pidän tietenkin hyvänä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja arvostan yhteistyötä valiokunnan esittelijän. Minun olen kanssani samaa mieltä siitä, että tässä tarvitaan nyt tietynlainen tiekartta, että jokainen ymmärtää, mihin suuntaan tässä ollaan menossa ajatellen tuota turvallisuuskehys päätöstä vuodelta 2013. Strateginen monitorointi on myös tärkeää. Meidän pitäisi rohkeasti esittää, mitkä ovat hyviä käytäntöjä, mitkä huonoja, erityisesti kun vuodesta 2013 ja siitä julkilausumasta on kulunut jo neljä vuotta. Virasto sitten, sillä ei ole kunnollista prosessia, jolla vastattaisiin apupyyntöihin. Siihen pitäisi tutustua myös. Oikein viittasitte koordinoinnin puutteeseen komissiossa, terveyspääosasto sitten, elintarviketurvallisuuskysymykset. Ja vielä sanoisin, että kuten aikaisemminkin sanoin, meidän pitää kyllä edistää tätä hankintakysymystä kaikkien jäsenvaltioiden, jotta voidaan tehokkaasti vastata silloin, kun terveysuhka syntyy. Ja kuten aikaisemmin sanoin, me uskomme, ja minä uskon, että me tarvitsemme varhaisen varoituksen järjestelmän, joka tulee koordinoitua paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin tällä hetkellä. Olisi tärkeää, että tällainen järjestelmä voisi tulla käyttöön niin, että huolehditaan siitä, että parasta teknologiaa käytetään ja edistetään. Tämä on siis tärkeä kysymys, puheenjohtaja. Kuten tilintarkastustuomioistuin on sanonut, tässä on kyse lähinnä – siitä, miten tehtäviä on hoidettu, eninkään varojen käytöstä, mutta tärkeää on, että valiokunta esittää omat suosituksensa myös, että tämä antaisi enemmän pohtimisen aihetta toimielimille, erityisesti ajatellen sopimusta jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kollegaan jo. mikrofoni? Mikrofon. D'abord, rappelons que... Ensinnäkin, kun me olemme nähneet, minkälaisia ikäviä tapahtumia on ollut 2008, 2009 ja tuhkapilvet Unkarissa 2010. E- kolibakteeri samana vuonna johti myös valtavaan katastrofiin. Kaikki tämä osoittaa, osoittaa, että kansalliset Euroopan järjestelmät ovat puutteellisia, jotta voidaan korjata tilanne. Me laadimme asiakirjan ja mietinnön. Minä olen itse tässä Euroopan parlamentin puolelta esittelijänä. Haluttiin vahvistaa nimenomaan terveysturvakomiteaa ja myös liittyen rokotteiden hankintaan saatiin muutoksia, eli komission ja sen valtioiden yhteistuumin se pitäisi hoitaa. Jo marraskuussa 2013 tehtiin tällainen päätös. Ja minä luin mielenkiinnolla tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen päätöksen arvioinnista, kuten myös kollegamme Brian Hessin työasiakirjan. Tilintarkastuksen päätteeksi todettiin, että on merkittäviä puutteita jäsenvaltiossa ja komissiossa. Kaikki tämä on haitannut kunnollista täytäntöpanopäätöksessä, jotta saataisiin päätöksellä uutta pontta. Siksi minusta vaikuttaa tärkeältä ensinnäkin, että terveyskomitea laatisi strategisen etenemissuunnitelman, jotta voitaisiin paremmin soveltaa päätöstä. Toiseksi rohkaita jäsenvaltiota ja komissiota nopeuttamaan työtä, joka liittyy yhteisiin hankintoihin, muun muassa influenssarokotteiden osalta. Ja sitten tehdään myös ennaltavaroitusjärjestelmiä, jotta voidaan paremmin riskejä arvioida. Neljänneksi me tarvitsemme myös jäsenelympää koordinaatiota eri tahojen kesken komissiossa, silloin kun siellä ollaan vastuussa terveyskysymyksistä. Mielestäni näiden ansiosta voitaisiin päätöstä ruveta täytäntöön panemaan tehokkaasti. Siinähän ennen kaikkea halutaan suojella eurooppalaista terveyttä. Merci beaucoup de la direction générale santé. Kiitos oikein paljon terveyspääosastolta. Herra Rajan, olkaa hyvä. Thank you very much for these. Kiitoksia paljon näistä pohdinnoista ja myöskin tilintarkastustoimistomme kertomuksesta ja herra Heisen luonnoksesta. Tilintarkastustuomioistuin teki erittäin kattavan yksityiskohtaisen kertomuksen, jossa arvioitiin erittäin monimutkaista sisältöä sekä juridiselta että poliittiselta kannalta. Katsomme, että tilintarkastustuomioistuimen perussuositukset olemme valmiita hyväksymään, varsinkin kun kyse komission roolista ja sen mandaatista. Jäsenvaltioiden huomio täytyy kiinnittää myöskin ongelmiin ja myöskin terveysturvakomitean työn roolin määrittely on tarpeellista. Työkastuomioisten kertomuksessa mainitaan muitakin seikkoja, kuinka voitaisiin esimerkiksi uuden aikaista ennakkovaroitus- ja reagointijärjestelmää. Kyse on tietojärjestelmästä, jonka kautta jäsenvaltioita komissio voivat pitää paremmin tieto, yhteyttä toisiinsa ja varoittaa toisiaan, mikäli on kyse äh, taudin puhkeamisesta ja riskiarvioinnista lintuinfluenssa ja muutenkin influenssaepidemia ovat täydessä vauhdissa tällä hetkellä, tällä hetkellä tekninen luonne tässä järjestelmässä ja meidän järjestelmän linkittäminen ihmisten terveyteen, kun on kyse kemikaaleista, ympäristöuhista, eläinten terveydestä ja niin poispäin. Nämä kaikki täytyy yhdistää toisiinsa. Haasteena on se, että nämä olemassa olevat eri järjestelmät saataisiin paremmin toimimaan yhteen läheisemmällä integroidulla tavalla, niin että ei voi joudu raportoimaan samasta taudin puhkeamisesta kaikkien edustajien kautta vain yksi ilmoitus viranomaisen riittäisi. Tämä on haaste tällä hetkellä. Järjestelmä on kuitenkin olemassa tällä hetkellä periaatteessa. olen sen, että jäsenvaltiopartia kommunikoida paremmin keskenään ja tehdä yhteistyötä keskenään. Monia viiveitä on havaittu monissakin kohtaa tiedonkustomiestamme kertomus näistä huomautetaan. Ne, jotka tekevät yhteistyötä rajoitetaan tavalla terveysuhkien parissa, hyvin paljon jouduttu paniskelemaan Ebola-epidemian kanssa puolitoista vuotta sitten. Henkilökunnan tehtävänä oli ryhtyä laatimaan säännöksiä parlamentin neuvoston päätökseksi. Tai edellä olisi pitänyt laatia säännöksiä, mutta sen sijaan he hoitivat Ebola-epidemiaa. Nyt viiveitä on saatu purettua ja päätökset, jotka meidän piti jo tehdä, ovat nyt tuloillaan. Ja asetus myöskin on tulossa. Meillä on muitakin täytäntöönpanosäännöksiä, jotka ovat tuloillaan. Tämä asia on hieman jumiutunut tämän viiveen vuoksi. Lisäksi noudatamme tiedostomiesten kertomusta, kun siinä verrataan sen puolesta, että olisi jonkinlainen strateginen eteenpäin suunnitelma terrosuhkia varten. Valiokunnalle on sellaista jo väläytelty ja se tullaan hyväksymään kesäkuussa. Se on esitelty valiokunnan silloin hyväksymään kesäkuussa. Monet viittasivat rokotteiden ja lääkkeiden saatavuuteen. Tämä oli suuri ongelma edessä influenssaepidemian yhteydessä, kun jäsenvaltiot joutuivat maksamaan hyvin monenlaisia hintoja rokotteista kansallisella tasolla ja pyritään, että komissio kehittäisi mekanismin, jonka kautta voitaisiin tehdä yhteisostoja päätösellä pohjalta, mikä jäsenvaltiot haluavat, ne voisivat ostaa nämä lääkkeet ja rokotteet yhdessä suomesta kertomuksen jälkeen joulun maissa allekirjoitettiin ensimmäinen hankintasopimus. Ensimmäiset sopimukset allekirjoitettiin, jotka liittyvät botulismia koskevaan tai botulismirokotteen ostamiseksi. Kyse on terrorismin uhasta. Useat jäsenvaltiot päättivät että yhdistää budjettiinsa ja ostaa tätä vastamyrkkyä. Vasta-ainetta. Tämä on ensimmäinen konkreettinen esimerkki yhteisostoista. Mitä tulee influenssarokotteisiin ja yhteisostoihin, siitä keskustellaan aktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa. Suurin osa jäsenvaltioista on siinä mukana. Nyt suunnitellaan myöskin hankinta menettelyä avaamista ennen kesää. Ja sopimukset sitten kirjoitettaisiin yritysten kanssa vielä tämän vuoden loppumista, joten yhteisiä hankintoja viedään eteenpäin nopeasti. Ensimmäiset sopimukset on itse asiassa jo allekirjoitettu. Mitä tulee sisäiseen koordinaatioon, tämä on jatkuvasti eteen tuleva ongelma. Uuden komissaarin nimittäminen, kun komissaari King on vastaassa turvallisuuskysymyksestä, tuomastaa sen, että pystymme raportoimaan turvakysymyksistä, mukaan ottaa terveysturvakysymyksistä komission kollegiolle säännönmukaisesti kuukausittain tällainen raportti annetaan komissiolle turvakysymyksistä. Olemme ilmoittaneet komissaari Kingille toimista, jotka ovat meneillään terveysturva kysymysten saralla. Herra Parnieu oli esittelijä, kun tehtiin päätöstä oikeudellisen kehyksen luomiseksi räätyyttäviä terveysuhkia varten. Nyt täytyy sanoa, että tämä on mahdollistanut erittäin vahvan yhteyden jäsenvaltioihin, jäsenvaltioiden komission ECDC ECDCn välille eurooppalaisen tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen välillä. Nyt nämä kolme ovat paljon läheisemmässä yhteydessä ja paljon pyst- paremmin pystyvät varautumaan tulemaan yhdessä Salvadoran kanssa. Tässä ovat tärkeimmät seikat, jotka haluaisin vastauksissa ottaa esille. Kerran haluaisin kiittää tästä kertomuksesta ja kiitos myös Eera Heisille hänen kommenteistaan. Thank you very much. As we... Kiitos oikein paljon. Meiltä loppuu nyt tulkkaus. Kiitos Yli me jatkamme englanniksi joka tapauksessa. Edustaja Flanagan.